Aloitamme tämän päivän kokouksen. Ohjelmassa on kuulemistilaisuus pienaseista ja kevyestä aseistuksesta. Niin kuin tiedämme, EU, YK ja muut järjestöt, mukaan luettuna kansalaisjärjestöt, ponnistelevat kovasti taistellakseen pienaseiden laitonta kauppaa vastaan – sillä on kielteisiä vaikutuksia turvallisuuteen, ihmisoikeuksiin, sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen konfliktialueilla. Tämä vaikutus tunnustetaan laajasti myös kansainvälisellä tasolla. Pienaseet ja kevyt aseistus aiheuttaa suurimman osan kuolemantapauksista ja loukkaantumisista sekä taistelu- että taistelun ulkopuolisissa tilanteissa. Useissa pienemmissä konflikteissa – joita kylmän sodan jälkeen on käyty, haavoittumiset johtuvat pitkälti juuri pienaseitten ja kevyen aseistuksen käytöstä. Kun tilanne ristäytyy hallinnasta, nämä aseet aiheuttavat paljon kuolemantapauksia siviiliväestön keskuudessa sotilaiden lisäksi. Toisin kuin perinteiset aseet, niin kuin tankit, lentokoneet, ja tykistö. Pienaseet ovat helposti saatavilla. Ne ovat halpoja ja niitä on helppo käyttää. Ne voidaan niin ikään piilottaa helposti ja tämä helpottaa niiden laitonta kuljetusta ja salakuljetusta rajojen ylitse. Libyan tapauksessa, kun aseita on virrannut Sahelin alueelle – ja siellä ne ovat päätyneet terroriryhmittymien käsiin, on hyvä muistutus meille siitä, miten nämä aseet voivat johtaa epävakauteen. Tämä kuuleminen auttaa meitä löytämään tapoja ja keinoja, joilla voimme taistella pienaseiden ja kevyen aseistuksen leviämistä vastaan. Me olemme kutsuneet professori Keith Crossin, Small Arms Servin johtaja Genevestä. Hän käsittelee tätä aihetta jo johdantopuheenvuoron muodossa. Sitten rouva Clara Glanstant, Kodunin puheenjohtaja EEASstä, joka puolestaan kertoo meille EUn lähestymistavasta. Seuraavaksi herra Mark Bromley, Sipristä, Tukholman rauhantutkimuksen keskuksesta ja Cedric Potvin GRIP-ryhmittymästä. Koskapa meillä on vain kaksi tuntia käytössämme tähän kuulemistilaisuuteen, niin sen jälkeenkin vielä kohti esityslistalla annan välittömästi puheenvuoron ensimmäiselle puhujalle. Olkaa hyvä, professori Keith Cross. Uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kutsusta saada esittämään oma analyysisi tähän julkiseen kuulemistilaisuuteen näistä kevyiden ja tienaseiden leviämisestä. Haluan aluksi painottaa niitä päänioisasioita, jotka koskevat EUta ja kansainvälistä yhteisöä, kun me katsomme yli vuosikymmenen verran taakse pienasetoiminnassa ja toisaalta YK on vuonna 2012 pienase, pienaseita tarkastelevaa konferenssia. Pitäisi todeta, että minun ty- työskentely perustuu vuosikymmenen työhön tutkija ja analyytikko ryhmissä, jossa olemme tutkineet pienaseita. Ja se on oikeastaan kaiken informaatioanalyysin periaat keskeisin lähde. Tosin nämä näkemykset ovat minun omiani. Ja aluksi haluaisin todeta, että miksi meillä on tämä keskustelu. Aseistettu väkivalta vaatii yli 526 000 henkeä vuosittain ja sen lisäksi monia vammautuvia, vammautuneita ja lähes, 40 tai jopa 60 prosenttia väkivaltaisista kuolemista maailmassa on, on pieniä, pientä ja kevyiden aseiden jälkeä ja 90 prosenttia näistä kuolemista tapahtuu sellaisilla alueilla, jossa ei käydä sotaa tai jossa ei ole konfliktia. Keski-Amerikassa, Itä- ja Länsi-Afrikassa ja jossakin Aasian osissa Pien- ja kevyiden aseiden äh, rooli on tässä hyvin monimutkainen ja tuo kategoria pienet aseet ja kevyet aseet kattaa hyvin, hyvin suuren alan. Yhteinen YK-määritelmä sisältää äh, tällaiset äh, pienkäsiaseet, konetuliaseet ja kevyet konetuliaseet. Ja ovat, ovat, ovat kaikki aseet, joita voidaan kantaa henkilökohtaisesta. Siihen kuuluu myös jopa tällaisia, tällaiset no, ohjusaseet. Kymmenen vuotta sitten pääkuva näistä ongelmista oli se, että, että hämäräperäiset asekauppiaat hankkivat ylimäärä liika-aseita Itä-Euroopan valtioista ja ja laivasivat ne sitten konfliktialueelle Afrikkaan. Ja on tässä tietenkin jotain tottakin, mutta te tiedämme nyt, että tämä realiteetti on paljon monimutkaisempi ja, ja, ja toisenlainen aloitankin tällä juridisella puolella tästä kuvasta. Ensinnäkin on olemassa jatkuva juridinen kysyntä pieniin ja pieniin asioihin ja kevyisiin käsiasioihin. Ja arvioidaan, että vuosittainen kauppaa käydään kahdeksalla miljardilla dollarilla vuodessa ja luultavasti puolet tästä menee ammuksiin, noin 15 prosenttia kevyissä asiassa ja noin 20 prosenttia ovat sitten sotilaallisia ja siviilituliaseita siis tyyppiä AK-47 ja M16, ja Heklerit ja Kohit ja Glockit, joita nähdään ympäri maailmaa. <clears throat> Mutta niin kuin sanottu, 8 miljardia dollaria on erittäin paljon korkeampi luku kuin mitä arvioimme muutamia vuosia sitten. Pienten aseiden ja kevyiden aseiden tuotanto on jakaantunut ja se perustuu kypsään teknologian yli. Tuhat yhtiötä kahdeksassa maassa on ollut jo mukana joissakin vaiheessa tuotantoa komponenttien tai korjausten osalta ja useimmat näistä yrityksistä ovat teollisissa maissa. Ja vähemmän kehittyneissä maissa tämä tuotanto on merkittävää ja se voi sisältää granatin heittimiä, sitten räjäyttämiä ja yksinkertaisia ohjuksia ja, myös käsiaseita ja kivääreitä. Yli 40 maata on tehnyt ja käynyt luvallista kauppaa näillä kevyillä ja pienaseilla noin, yli, noin 10 miljoonaa dollarilla vuosittain ja paljon suurempi kysyntä on, syntyy tietenkin konfliktialueilla, kuten Afganistassa, Irakissa ja Libyassa. Ja kun siviilikysyntä on huomattavaa, niin se on keskittynyt Yhdysvaltoihin ja muihin kehittyneisiin maihin. Top top 10 näistä mm, mm, aseiden viejistä on tuoreimmissa tilastoissa USA, Italia, Saksa, Brasilia, Sveitsi, Israel, Itävalta, Etelä-Korea, Belgia ja Venäjän federaatio. Kukin näistä vie yli 100 miljoonan dollarin verran näitä kevyitä aseita ja niihin kuuluvia komponentteja. Millä tavalla nämä sitten jakaantuvat ympäri maailmaa? Aseelliset ryhmät ja järjestäytyneet ryhmittymät ja rikolliset ryhmittymät omaavat vain pienen prosentti, jos on tästä globaalisi, globaali arsenaalista, ehkä vain noin 1-2 prosenttia noin 875 miljoonasta kevyesti ja pienaseista ympäri maailmaa. Noin neljännes maailman aseista on valtion varastoissa ja noin kolmaksi kolmasosaa laillisissa siviilikäsissä. Kuitenkin hyvin pieni määrä aseita on järjestäytyneissä rikollisryhmissä ja, ja, ja ne vastaavat kuitenkin tästä väkivallaista ja rauhattomuudesta Somaliassa ja Guatemalassa, Meksikossa tai Etelä-Afrikassa. Näin ollen haasteena onkin tässä yhteydessä on se, että varmistetaan se, että laaja enemmistö näistä aseista, jotka ovat laillisissa käsissä, pysyvät turvallisissa ja oikeissa olosuhteissa, eivätkä ne ajaudu sitten terroristijärjestöjen tai muiden ryhmien käsiin. Ei ole mitään hyviä arvioita tästä laittomasta kaupasta, mutta on, on, se on kuitenkin todennäköisesti hyvin pieni prosenttiodus tästä laillista kaupasta, joka oli siis 8 miljardia dollaria. Ja tässä kartta osoittaa eräitä reittejä, joissa, nämä, joissa useat laittomat asekaupat sitten tapahtuvat ainakin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja seuraavassa kuvassa nähdään tämä rakenne näistä asekaupoista. Yleisesti tämä hyötyy heppoisesta valvonnasta asevarastoissa. Se käytetään kolmansien maiden kauppiaita noin vietivelvoitteiden kiertämiseksi ja siinä käytetään väärää asiakirjaa, asia- loppukäyttäjäsertifikaateista ja, ja, ja niin poispäin. Ja siinä käytetään myös useita offshore-yhtiöitä ja myös mukavuuslippulaivoja. Ja, ja varmasti Ben Broly tulee puhumaan enemmän tästä laittomasta kaupasta. Vaikkakin on varmasti huomattavasti laittomia kauppoja. Kuitenkin tämä laiton kauppa on pienimuotoista ja se keskittyy lähinnä rajat ylittäviin kauppaan jossa toimitetaan äh, tietoisesti aseita valtioilla, äh, valtioilta aseellisille ryhmille naapurimaissa tai sitten rikollisryhmillä. Laittomat aseet ovat kuitenkin äh, se ryhmä, joka näkyy rikosten teoissa – teossa ja konflikteissa. Näin on. Poliittinen ja käytännön haaste on identifioida se, miten ja milloin aseet ajautuvat laillisista käsistä laittomiin käsiin ja, ja millä tavalla tämä virtaus voidaan e- estää. Paljon tärkeämpiä laittomien aseiden lähde on valtioiden varastot vuoto voi tapahtua monissa vaiheissa tätä omistamisketjua näissä luvallisissa varastoissa mukaan lukien asevarikot, kuljetusten aikana tai sitten yksittäiset varkaus- ja korruptiotapaukset. Tämä on ollut erityinen ongelma tietyissä Afrikan maissa, joissa me tiedämme, että useimmat aseet, joita on käytetty tuoreissa konflikteissa ja väkivallantyössä, olivat joissakin maissa laillisesti hankittuja alueelle alueelle, mutta nyt ne on varastoitu suhteellisen heikoissa turvallisuusoloissa ja ne ovat ajautuneet sitten tällaisiin laittomiin piireihin Tämä on näkynyt tietyissä osissa Aasiaa ja Latinalaista Amerikkaa. Ehkä tärkeämpää on se, että monet valtiot omistavat laajoja asevarastoja, jotka ovat tavallaan ylijäämää verrattuna valtion tarpeisiin tämä on arvioitu 76 miljoonaan, joka on osa kansallista ylijäämää, joka taas johtuu muutoksista sotilasdoktriineissa ja poliittisissa rakenteissa. Tämän ongelman ratkaiseminen ei ole kallista, mutta se vaatii poliittista tahtoa ja investointeja parempiin varastohallintoihin ja turvallisuuskäytänteihin. Ja virheet tässä, niin kuin olemme havainneet Pohjois-Afrikassa äh, Libyan poliittisten muutosten jälkeen, voi vaikuttaa äh, kielteisesti pitkällä aikavälillä ja äh, koko alueen turvallisuuteen ja rauhaan. Täytyisi muistaa, että monissa tapauksissa alueiden ajautuminen pois virallisista varastoista tohtuu, johtuu, myös, saattaa johtua myös yksituumaisesta tiettyjen hallitusten tai hallitusten virkamiesten kanssa. Tämä osoittaa, että eväät aseen lähteet ajautuvat tiettyyn konfliktimaahan, konfliktimaahan Keski-Afrikan tasavaltaan virallisista varastoista ja naapurimaista. Samantyyppinen ilmiö on havaittu Itä-Afrikassa, Sudanissa ja myös Afrikan sarven tietyissä osissa. Tämä <clears throat> laittoman kaupan hillitseminen vaatii kansallista, alueellista ja globaalia toimintaa. Globaalilla tasolla meillä on YK on ohjelma, joka liittyy pieniaseisiin, joka on poliittisesti sitova asiakirja. Se kärsii kuitenkin kaikista heikkouksista, niin kuin kaikki tällaiset asiakirjat ovat. Siinä ei mitään velvoitteita ryhtyä tuumasta toimeen, eikä mitään keinoja arvioida eteenpäin menoa. Tämä kuitenkin osoittaa vahvaa normatiivista konsensusta ja antaa hyvän tiekartan tämän täytäntöönpanon äh, arvioinnille, kun puhutaan käytännön toimenpiteistä, joilla, joilla hoidetaan äh, aseiden äh, kaupan hillintää. Ja tässä on usein myös juridisesti sitovia toimenpiteitä, kuten myös tuliasepöytäkirja ja alueellisia instrumentteja Kuitenkin päätapahtuma tänä vuonna on tietenkin nämä neuvottelut äh, asekauppasopimuksesta, jotka toivottavasti tulevat hyvään tulokseen tämän kesän aikana. Alueellisella tavalla meillä on äh, muita toimia, jotka ovat joskus äh, alueellisesti juridisesti sitovia. Ne ovat tietenkin liittyvät aina alueelliseen kontekstiin, mutta tämä ehkä voimme todeta, että, että jos valtiot panisivat yksinkertaisesti täytäntöön kaikki ne toimet, joista on sovittu näissä, näissä ohjelmissa, niin maailma olisi todellakin turvallisempi paikka elää. Toisaalta useimmat tärkeät toimenpiteet näiden, näiden toimien osalta ovat luonteeltaan kansallisia, ja monet niistä eivät vaadi juridisesti sitovia instrumentteja näiden kielteisten vaikutusten hillitsemiseksi aseiden leviämisen osalta. Ehkä tärkeimmät toimenpiteet luultavasti ovat kansallisella tasolla vaativat instituutillisia uudistuksia, kuten parempaa poliisi- ja, ja la, la, päivitettyjä juridisia säädöksiä, säädöksiä erityisesti Afrikassa ja Aasiassa, tiettyjä toimia tullissa ja rajavalvonnassa ja vahvempaa kansainvälistä normatiivista kehystä, kuten ATT me tarvitaan myös käytännöllisempiä ohjelmia, joilla voidaan auttaa valtioita ja yhteisöjä kehittämään parempaa juridista ja hallinnollista kehystä tämän aseiden kierrätyksen hallitsemisen, hallitsemiseksi, joka sisältää myös varastohallinnan ja yliveijämäaseiden hoit- tuhoamisen, turvalliset, turvalliset varastot ja, ja sitten tehokas takavarikoiden asioiden merkitseminen, ja siviililainsäädäntö ja tiukat vientivalvontatoimit. Niitä. Tässä, voi, tässä ollaan ryhdytty, ryhdytty eri alueilla lisätoimiinkin globaalilla tasolla. Erityisesti painottamaan harmonoitua ö, loppukäyttäjäsertifiointia, joka voisi olla hyvä globaali väline asiakkaupan hillitsemiseen laiton kau- kevyt ja pienaseiden kauppa globaalilla alueellisella tasolla on kuitenkin sellainen, että siinä väärää kysyntä eikä niinkään toimitus, ja siinäkin ryhdyttävä toimiin näiden kysyntälähteisiin, voidaan pitää kysyntälähteisiin. Tämä sisältää myös pienaseiden sisällyttämisen turvallisuussektorin uudistamiseen. YK on prosessi vuonna 2006 epäonnistui sopimuksen aikaansaamisessa, mutta tilanne 2012 on hieman toisenlainen, kun poliittinen vasta, vastahanka on tietyissä alo- alueilla heikentynyt mutta on tullut muita mestareita, kuten esimerkiksi YK, kuin Britannia ja Kanada ja eräät eteläiset valtiot kuitenkin vastustavat tiettyjä toimenpiteitä. Ihan tällaisessa maailmassa YK on toimintaohjelma äh, muunnettaisiin juridisesti sitovaksi äh, kehysyleissopimuksessa, joka, jota voitaisiin kehittää, mutta todellisessa maailmassa on kuitenkin tärkeää painaa päälle tietyissä tavoitteissa vuonna 2012 konferenssien osalta. Ensinnäkin pitää luoda mekanismi, jolla voidaan arvioida eteenpäin menoa eri valtioiden tasolla, ihan, jossa mennään pidemmälle kuin pelkästään vapaaehtoisiin toimiin. Ja tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että voidaan identifioida alueet, joissa tarvitaan apua. Meidän pitää myös formalisoida kansainvälisen yhteistyön ja avun prosessi jotta voidaan paremmin puuttua ongelmiin ja mahdollisesti voitaisiin sopia tai ainakin ehdottaa sopimista neuvottelujen avaamista kansainvälistä välineistä, jotka hoitaisivat tällaisia asioita, kuten kauppaaminen ja harmonointi, harmonoitu loppukäyttäjäsertifiointi. Sitten pitäisi päästä kansainvälisiin jäljitysvälineisiin, jota voitaisiin käyttää siten, että voitaisiin luoda tällainen väline, jolla voitaisiin helpottaa näiden aseiden jäljittämistä. Meidän pitäisi lopuksi varmistaa se, että prosessi jatkuu sellaisilla säännöllisillä konferenssitoimilla, jossa sitten voidaan tukea kahdenkeskisellä valtioiden tapaamisella. Konferenssin ei pitäisi puuttua tällaisiin hyvin vaikeisiin kysymyksiin, kuten siviiliomistus ja, ja sitten aseiden käyttö muiden käsissä kuin valtion käsissä. Euroopan unioni pitäisi edistää joitakin niitä tavoitteista ja sen pitäisi pyrkiä sen vahvempaan tahdon koalitioon, jolla voitaisiin saada tukea tietylle alueelle. Ja, ja, ja ja kielteiset vaikutukset eivät joudu pelkästään aseiden olemassaolosta. Aseet ovat tietenkin yksi mauste tässä, tässä koktailissa, joka, jota, joka koskettaa monia aseellisia toimijoita, rikollisia ja poliittisia järjestöjä ja heikkoja instituutioita. Jos tällainen, tällainen tehokas vastaus tällaiseen kielteiseen, vaikut, kielteiseen asekauppaan, siinä pitää lähestyä asioita kokonaisvaltaisesti – ja siinä pitää kehittää rikosoikeutta ja, ja asevalvontaa. Kaiken kaikkiaan minun viestini on se, että meillä on paljon politi- ohjelmia ja, ja asioita, joilla voidaan vaikuttaa näiden kevyiden ja pienten aseiden leviämiseen. Minä olen tässä muutamia painottanut. Mainitsen tietenkin myös sellaisen konfliktin jälkeinen DDR, eli aseista riisonta mobilisointi, loppuneiden integrointi, myös äh, turvallisuuden, äh, turvallisuussektorin käsittely, Tällaiset juridisesti sopivat, sitovat, kattavat kansainväliset välineet ovat yksi osa tätä, tätä palapeliä, eivätkä välttämättä tärkein osa. Paljon enemmän voidaan tehdä Euroopan unionin tasolla ja sen jäsenvaltioiden tasolla. Tiedän, että olen antanut tässä vain pienen kuvan tästä kokonaisvaltaisesta asiasta, mutta toivon, että olen puuttunut eräisiin tärkeisiin asioihin ja odotan nyt lisäanalyysiä tässä keskustelussa. Kiitoksia. Thank you very much. Now Mrs. Clark. Kiitos. Seuraavaksi Rova Clara Gansland, olkaa hyvä. Thank you. Uh, it's a great... Kiitos. Minulla on suuri ilo olla paikalla tänään ja haluan kiittää lämpimästi Euroopan parlamenttia kutsusta osallistua tähän kuulemistilaisuuteen hyvin tärkeästä aiheesta, pienaseiden leviämisestä. Ulkoasiain hallintohan on näiden aiheiden tiimoilta hyvin kiireinen Meillä on aseista riisunta ja asevalvonta kysymykset käsittelyssä ja minä vastaan erityisesti EUn osuudesta, kun täytäntöön panemme YK sopimusta ja EUn strategiasta taistella laitonta pienasekauppaa vastaan. Tämähän hyväksyttiin neuvostossa joulukuussa 2005. Meidän työnjakomme sisäisesti ulkoasian hallinnossa on sellainen, että toisaalta meillä äh, käsitellään laillisia siirtoja, erityisesti vientitoimintaa ja politiikkaa, ja sitten asevientikieltojen toteutumista ja niin edelleen. Minä omassa esityksessäni näin ollen keskityn EUn lähestymistapaan, jolla pyritään rajoittamaan laitonta aseiden leviämistä. Mitä sitten tulee lailliseen kauppaan, niin haluaisin, että käännytte toisen johtajan puoleen, joka johtaa näitä YK asekauppasopimusneuvotteluja. Sitähän käsitellään tämän äh, kohdan jälkeen. Vuoden 2001 hyväksymisen jälkeen EU on tehnyt kovasti kansainvälisillä foorumeilla töitä myös alueellisesti ja paikallisesti ja myös yksittäisten maiden kanssa, jotta voisimme täytäntöönpanna YK toimintaohjelman, jolla pyritään taistelemaan, ennaltaehkäisemään, kitkemään laiton pienasekauppa ne aspekteineen. EUn strategia pienaseissa täydentää toimintaohjelmaa ja se hyväksyttiin vuonna 2005, jolla pyrittiin siis tehostamaan EUn toimia pienaseiden kaupan kitkemiseksi ja leviämisen estämiseksi. YK on toimintaohjelma on universaali lähtökohta toiminnallemme, kun ajattelemme laitonta aseiden leviämistä kansainvälisellä, kansallisella ja alueellisella tasolla. Ja sen takia alkuun haluankin puhua EUn jatkuvasta työstä, kun valmistaudumme tarkastelukonferenssiin, joka pidetään kesällä. EUn näkökulmasta tarkastelukonferenssi tarjoaa meille arvokkaan mahdollisuuden vahvistaa sitoumuksemme, panna toimintaohjelma täysin täytäntöön ja ottaa käyttöön kansainvälinen jäljitysinstrumentti. Tämän lisäksi tutkimme tapoja vahvistaa täytäntöönpanoa. Kun otamme huomioon ajoituksen näiden kokousten suhteen tänä vuonna, niin katsomme tarkastelukonferenssin Pitäisi tutkia myös sitä, miten toimintaohjelma-prosessi ja ATT voisivat vahvistaa toinen toistaan täydentävällä tavalla. Maaliskuun valmistelemassa kokouksessa EU on aktiivisesti osallistunut kaikkiin keskusteluihin ja työstänyt työasiakirjan tarkastelukonferenssia silmällä pitäen. Tämä työasiakirja on YK nettisivuilla saatavissa. Siellä järjest- käytettiin rakentavia keskusteluja kaikista osa-alueista tässä toimenpideohjelmassa. Edelleenkin meillä on yhtäaikaisia toimia, myös sellaisia, joita ei mainita toimintaohjelmassa. Nämä liittyvät siirtoihin muille kuin valtiotoimijoille. Valmistelevissa kokouksissa tehtiin valmistelevat päätökset, jotka ovat tarpeen, tarpeen tarkastelukonferenssissa, jotta sitten siellä päästäisiin eteenpäin niiden yhteenvetojen pohjalta, jotka puheenjohtajat työryhmistä tekevät. Tänään haluaisin korostaa seuraavia suosituksia, joita EU ehdotti tarkastelukonferenssille, jotta voisimme tehokkaasti vahvistaa toimintaohjelman täytäntöönpanoa. Haluaisin pyytää teitä kuitenkin perehtymään tähän koko asiakirjaan. Se, niin kuin sanoin, on YK nettisivuilla saatavissanne. Meidän suosituksemme ensinnäkin, ensimmäinen niistä on sellainen, että täytyisi tehostaa ponnisteluja riittävän varastohallinnoinnin eh, kehittämiseksi ja varaston tuhoamisen parantamiseksi. Eh, viranomaisten välinen yhteistyö, tulli ja oikeus ja poliisiviranomaisten kesken, sitä pitäisi tehostaa kansallisella ja alueellisella tasolla, jotta voisi voitaisiin tehokkaasti ennaltaehkäistä ja taistella laitonta kauppaa vastaan sekä ilmassa, maalla että merellä. Pitäisi kehittää lisämekanismeja kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla, jotta voitaisiin arvioida niitä konkreettisia riskejä, joita syntyy luvallisista siirroista, niin että voitaisiin esimerkiksi varmistaa asevientikieltojen tehokas toteutus. Yhteistyö asiantuntijapaneeleiden kesken ja rauhanturvaoperaatioiden kesken pitäisi, sitä pitäisi tehostaa, jotta tiedonvaihto tehostuisi. Rauhan turvaoperaatioissa pitäisi toimia niin, että aseiden leviämisen ennaltaehkäisy helpottuisi. Ja lopuksi valtioiden pitäisi hyötyä Interpolin tarjoamasta tuesta ja mahdollisuudesta ja niistä tietokannoista, joita on käytettävissämme varastetuista ja kadonneista aseista. Tätä työtä pitäisi kehittää. Nyt ennen tarkastelukonferenssia ja konferenssin aikana EU tekee kovasti työtä jotta se saisi jäsenvaltiot YKssa vakuuttuneiksi siitä, että nämä askeleet ovat välttämättömiä, jotta pääsemme toimintaohjelman tehokkaaseen täytäntöönpanoon ja voimme tehokkaasti taistella pienaseiden leviämistä vastaan. Jatkossa näitä askeleita tulisi ottaa määrätietoisesti. Nyt haluaisin käsitellä kolmea ajankohtaista esimerkkiä siitä, miten pienessä strategia EU-ssa täytäntöönpannaan. Strategiassa vaaditaan esimerkiksi toimia pienaseiden, pienaseongelman ratkaisemiseksi Kaakkois-Euroopassa. Kaakkois- ja Itä-Euroopan asetilanne, kun ajatellaan pienaseita ja kevyttä aseistusta, niin sanottu SESAK-toiminta – on hyväksytty vuonna 2010 ja se on parantanut ammusvarasto- ja asevarastohallinnointia. On, on ollut tuhoamistoimintaa, jäljitys, merkitse, merkintätoimista, jota on tuettu Kaakkois-Euroopassa, ja rekisteröintimenettelyä on tehostettu. Kun tämä päätös raukeaa, niin EU tutkii, mitkä ovat konkreettiset mahdollisuudet tehdä yhteistyötä kyseisten kolmansien maiden kanssa, jotta todella tehokkaasti voimme arvioida pienasevarastohallinnointia, miten voimme identifioida ylijäämävarastot ja varmistaa ylijäämäaseiden tuhoaminen. Tämä oli ensimmäinen toiminta. Toiseksi, jotta voimme tehostaa asevientikieltoja sekä EU:ssa että YK:ssa. EUlla on myös neuvoston päätös siitä, että myös ilmateitse laittomia asekuljetuksia pyritään ehkäisemään. Meillähän on SIPRin työ tällä saralla ja SIPRin edustaja on paikalla myös tänään. Tämä neuvoston päätös pyrkii parantamaan tekniikkoja ja välineitä, joita kansallisilla ja kansainvälisillä toimijoilla on, jotta todella voitaisiin toteuttaa täsmätoimia epäilyksenalaisten ilma-alusten suhteen, jotka mahdollisesti kuljettavat tällaisia aseita. Meillä on ohjelmistoja ja tietokantoja valmiina ja olemme saaneet uhkakuva-analyysin ilmaliikenteestä nimenomaan kun ajattelemme näiden aseiden ja välineiden kuljetusta ilmateitse. 2011 heinäkuussa EU hyväksyi neuvoston päätöksen jolla tuetaan YK ase- aseista riisunta työtä. Nämä projektit pyrkivät parantamaan ohjelma, toimintaohjelman alueellista täytäntöönpanoa sekä jäljitysinstrumentin toteutusta. Se sisältää muun muassa alueellisen kouluttajakoulutuksen Länsi-Afrikassa ja toiseksi sen, että perustetaan merkintälaitoksia, merkintäjärjestelyjä sellaisissa maissa, joissa varusteita ei ole. Tuetaan YK teknisten suuntaviivojen lopuun saattamista varastohallinnon alalla, erityisesti suurten järvien alueelle Latinalaisessa Amerikassa. Ja järjestetään alueellisia seminaareja YK toimintaohjelman täytäntöönpanemiseksi alueellisella tasolla nyt kun tarkastelukonferenssi lähestyy. Näiden toimien lisäksi meillä on neuvoston päätökset ja haluaisin korostaa, että EU tarjoaa apuaan myös näiden välineiden, vakausvälineiden täytäntöönpanemiseksi. Meillähän on Interpolille tarjottava taloustukea, jotta saamme aikaiseksi tietokannan kadonneista ja varastetuiksi ilmoitetuista tuliaseista. 188 Interpolin jäsenvaltiota on mahdollisesti tässä mukana, jotta ne voisivat jäljittää näitä kadonneita ja, varastettuja aseita. Ja tämä toteutuisi Interpolin kautta. EU aina tekee kovasti työtä, jotta saamme standardilausekkeet käsi aseista, pienaseista kansainvälisiin sopimuksiin kolmansien maiden kanssa. Näin pyrimme varmistamaan vakaan pohjan aseiden laittoman kiertymisen ehkäisemiseksi kansainvälisellä tasolla. EU ei pelkästään edistä tätä aseiden kitkentätyötä monenvälisillä foorumeilla, mutta myös poliittisessa vuoropuhelussa se nostetaan esille kolmansien maiden kanssa. kun ajattelemme lähitulevaisuutta ja toimiamme lähitulevaisuudessa, nyt meillä on valmistelussa neuvoston päätösluonnos, jolla pyritään vähentämään laittoman kaupan kielteisiä vaikutuksia OE Etyjiin alueella. Tarkoitus on parantaa turvallisuutta varastohallinnoinnin alalla Kirgistanissa ja valko -Venäjällä – tuhota ylijäämäaseita näissä kyseisissä maissa ja ottaa käyttöön hallinnointiohjelma, jolla parannetaan rekisteröintiä, luettelointia useissa etyjin jäsenvaltioissa. Muut lähiaikojen toimet sisältävät Keski-Amerikan ase valvontaohjelman, jolla pyritään pitkän aikavälin strategiaan ja kitkemään laiton asekauppa. Pienaseiden laiton kauppa ja kielletty käyttö aiheuttaa edelleenkin valtavasti kuolemantapauksia ja haavoittumisia joka päivä. Valtavat sosiotaloudelliset ja inhimilliset kärsimykset tästä aiheutuvat ja edelleenkin ne muodostavat vakavan uhan turvallisuudelle ja vakaudelle. EU taistelee näitä vaikutuksia vastaan ja EU on jatkossakin valmis tarjoamaan taloudellista ja teknistä apua, jolla parannetaan valtioiden kapasiteettia toimia maailmanlaajuisesti, alueellisesti, kansainvälisissä järjestöissä ja vähentää aseväkivaltaa jatkossa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Seuraavaksi herra Mark Bromley Tukholman kansainvälisestä rauhantutkimuskeskuksesta Sipristä. Olkaa hyvä. Um, kiitoksia. Haluan myös tässä yhteydessä kiittää valiokuntaa mahdollisuudesta puhua täällä tästä erityisen tärkeästä asiasta, joka liittyy vuoden 2012 tapahtumiin ja keskusteluihin YK, EUn ja Etyjin tasolla – lyhyessä esityksessä. En voi tietenkään puuttua kaikkiin asioihin, joilla voitaisiin estää näiden äh, kevyiden ja pienasioiden leviämisestä. Haluaisin puhua äh, varasto- ja hallinnoista, jossa meillä on paljon kansainvälinen huomio kiinnittyy tähän, ja se on mahdollisesti avaintekijä silloin, kun ajatellaan sitten, millä tavalla voidaan estää näiden kevyiden ja pienasioiden leviäminen ja, ja oikeastaan kaksi edellistä puhujaa ovatkin jo puuttuneet näihin asioihin. Se aioin puhua tässä aseiden kuljetusvalvonnasta, joka on, joka on sellainen asia, joka on, johon Sipri erityisesti keskittyy ja siihen, mitä EU ja EUn jäsenvaltiot voisivat tehdä tällä sektorilla. Ja tässä voitaisiin puuttua eräisiin asioihin, joissa voitaisiin ryhtyä lisätoimiin on tärkeää muistaa, että vuodot varastoista ja huono hallinnoit ovat päälähde näiden kevyiden ja pienaseiden ajautumiselle rikollisiin käsiin. Ja tämähän, nämä aseet sitten ajautuvat rikollisten, terroristien, aseellisten ryhmien ja myös sortohallitusten käsiin ympäri maailmaa. No, keskittyä kolmeen asiaan, jotka liittyvät tähän, jotka voisivat vaikuttaa äh, tähän leviämiseen. Nämä kolme aluetta ovat vuonna 2005 strategia ja sellaiset kysymykset, joissa EUn ja EUn jäsenvaltiot ovat kiinnittäneet huomiota, huomiota siitä lähtien. Kuitenkin äh, äh, voidaan myös puhua siitä, että missä voitaisiin saada enemmän toimintaa. Nämä kolme aluetta ovat ensinnäkin valvonta ja jossakin tapauksessa syytetoimet kevyiden ja pienaseiden kauppiaiden vastaan, sitten YK ja EUn asesaaron täytäntöönpano ja kolmas ase, asevientivalvonta lasevientivalvontaa koskeva kattavuus ja avustaminen. Ensinnäkin nämä kevyiden pienaseiden kauppiaiden valvonta ja mahdollinen mahdolliset syntetoimet. Ja voidaan tässä mennä takaisin 90-luvun lopulle ja 2000-luvun alkuun, milloin oli paljonkin raportteita, raportteja kansalaisjärjestöiltä ja eri YK-elimiltä, jossa painotettiin asekauppiaiden roolia näiden aseiden toimittamisessa konfliktialueille Afrikassa, esimerkiksi Ruandan kansanmurhaan, Angolaan, sen kansallissodan aikana, Liberiaan ja Sierra Leoneen, silloin kun siellä oli omat väkivaltaiset konfliktit. Ja siitä lähtien e, valtiot EU:ssa ja EUn naapurustossa ovat kehittäneet useita juristi välineitä ja joilla on sitten pyritty tähtäämään parhaiden, parhaisiin käytäntöihin valvonnassa. Erityisesti neuvoston yhteinen kanta asekaupasta kesäkuuta 2003 luo tavallaan tälle näille niille järjestelmille, joita valtioiden pitäisi soveltaa kevyen ja pienasioiden kaupan suhteen. Näiden eri, näiden eri välineiden yhteisvaikutus voisi on on ollut merkittävä sellainen tekijä, jossa hankitaan mandaatti äh, valvontatoiminnalle ja mahdollisille sytetoimille äh, yhtiöiden ja yksilöiden kohdalla, jotka ovat mukana laittomassa kävitti pienessä kaupassa. Edelleenkin näemme tiettyjä aukkoja, erityisesti täytäntöpanon tasolla. Aivan erityisesti kuusi EUn jäsenvaltiota eivät ole vielä panneet täytäntöön tätä yhteistä kantaa asekaupasta, vaikka siitä sopimusta on jo kymmenen vuotta. Ja sen lisäksi emme myöskään ole nähneet konkreettista näyttöä siitä, millä tavalla nämä uudet valtuudet EUn jäsenvaltiossa, miten niitä on käytetty, erityisesti kansallisella tasolla. Viime vuosina tutkinta ja syytetoimet yksilöitä ja yrityksiä vastaan, jotka ovat olleet mukana tässä laittomassa kaupassa kevyen ja pienen asennon osalta, ovat saaneet lisää kansainvälistä merkitystä. Esimerkiksi YK, USA on syyttänyt useita kuuluisia asekauppioita, kuten Monserrat Casar, Jacques Monsieur ja Victor Butz. Lisäksi kansainvälinen rikostuomioistuin on ilmaissut, että se haluaa hakea itse, haluaa lisää toimivaltuuksia tutkijaksi ja syyttäjäksi henkilöitä, jotka laittomasti rahoittavat aseellisia ryhmiä konfliktialueille tai antavat niille aseita tai ammuksia. Mutta emme ole vielä nähneet sitä, että saadaan sellaista näyttöä äh, toiminnasta, jota EUn jäsenvaltiot äh, osoittavat äh, näissä uudessa toimivaltatilanteessa jotta saataisiin esille juttuja myös EUn e e sisällä. Me olemme viime vuosina, äh, Britannian äh, hallitus on käynnistänyt ainakin 11 syytetointa ja äh, on muitakin esimerkkejä, joita on kuitenkin hyvin vaikea löytää, eli lukumäärä on kovin pieninen, mutta potentiaalia on, mutta se edellyttää työtä meidän täytyy verrata, miten valtiot eu ja sen naapurustossa panevat täytäntöön kansallisia ohjelmiaan, ja jos ja millä tavalla ne aiot sitten lähteä tutkimaan ja syyttämään näissä jutuissa. Tällä asialla on tehty jo työtä näissä siirtovalvontatoimissa, ja siinä ollaan selvitetty, millä tavalla voidaan käyttää näitä uusia toimivaltuuksia valvonnan ja syytetoimien kehostamiseksi. Nyt EU on osoittanut hyvin eh, paljon merkittäviä eroja maakohtaisissa käytänteissä ja joissakin kohtaisissa eh, eh, syyte, on ollut osoittautunut hyvin monimutkaiseksi. Ehkä tähän, tätä voitaisiin tehostaa kevyiden ja pienaseiden osalta voitaisiin kehittää selkeät juridiset kehykset ja suuntaviivat siitä, millä tavalla valtioiden pitäisi lähteä tätä asekauppaa valvomaan, jotta voitaisiin jakaa parhaita käytäntöitä ja, ja myös korostaa onnistuneita juttuja ja kehittää selkeämpää yhteistyötä, jotta valtiot voisivat olla keskenään yhteistyössä ja äh, syytetoimit ovat määritelmältään kuitenkaan äh, sellaisia, jotka sovittavat yksi kansallisiin juttuihin. Sitten toinen kohta, YK ja EUn asessaartojen äh, täytäntöönpano EUn kevyt- ja pienasestrategia vuodelta 2005 yksi tavoite oli vahvistaa koneisto, sanktiointikoneistoa ja sanktioiden valvontaa. Tässä strategiassa pyrittiin parempiin mekanismeihin jotta voitaisiin vaihtaa paremmin tietoa kevyiden ja pienaseiden kauppaverkostoista erityisesti siinä kontekstissa, mikä liittyy YK ja EUn saartojen valvontaan. Ja omalla tavallaan on yritetty pyrkinyt tehostamaan apua tällä alueella neuvoston päätöksellä vuodelta 2010 ja Sipri on kehittänyt online-välineitä äh, näiden e- epäilyksenalaisten äh, lentokoneiden jäljittämiseksi, jotka ovat todennäköisesti mukana laittomassa kevyt- ja pienessä kaupassa. Ja se tekee kaiken mahdollisen, jotta äh, sitten nämä, tämän tiedot tulisivat myös vaikkapa YK asiantuntijoiden käyttöön. SIPRI tekee työtä tällä sektorilla ja erityisesti se apu, jota me annamme YK asiantuntijaryhmille, on erityisen, se on erityisen hyödyllistä ja on myös kovin, kuitenkin kun ajatellaan, nyt YK on asiantuntijaryhmät työskentelevät turvallisuusneuvoston mandaatilla ja tutkivat asesaartorikkomustapauksia. Nämä ryhmät ovat viime vuosina nähneet, saaneet lisää tietolähteitä laittomasta asekaupasta. YK asiantuntijaryhmät ovat olleet yksi ehkä keskeinen tiedonlähde laittomista kevytipiraisen kaupoista ja viime vuosina on ollut paneeleja esimerkiksi Sudanissa, Pohjois-Koreassa ja rannikolta ovat joutuneet tilanteeseen, jossa raportivat viivästyneet ja jossakin tapauksessa poliittinen, poliittista painetta on luotu yksittäisiä paneelijäseniä kohtaan. Ja missä EU voisi lähteä mukaan heitä vain yhden ajatuksen ilmaan, on se, että josko tätä taustaa vasten olisi aja, pohdinnan väärti, pitäisikö EUn osattaa oma asiantuntijaryhmä raportoimaan EUn asessaaron täytäntöönpanosta Meillähän on YK asessaarto, siellä on omat asiantuntijapaneelit, jotka seuraavat sitä täytäntöönpanoa Meillä on myös EUn asessaarto politiikka, mutta ei ole mitään vastaavaa elintä, joka voisi sitten seurata sitä, miten tätä saartoa pannaan täytäntöön. Ja aivan selkeästi tässä tavoitteena ei ole mikään poliisi tai oikeuslaitoksen rooli, vaan tämähän on seikka, joka kuuluu jäsenvaltiolle. Mutta nämä, asian, nämä ryhmät olisivat asiantuntijaryhmät niin kuin YKssa, jotka sitten identifioivat mahdollisia tapauksia, joissa saartoa rikotaan ja jossa sitten ja sitten se yrittää jäljittää myös mahdollisia kauppioita. Tällainen informaatio voisi auttaa dialogia ja tota, Saaron täytäntöpanoissa myös loisi lisää tietoa, niin kuten YK on asiantuntijaelimissä tapahtuu. Tällainen yleinen tieto olisi sitten kansallisten ää, se, ää, lupaviranomaisten käytettävissä. Ja sitten viimeinen asia on Yksi asia, mistä EU voisi miettiä, olisi, että olisiko hyvä lähteä yksityiskohtaisempaan arviointiin siitä, miten EUn jäsenvaltiot panevat täytäntöön sitoumuksiaan EU-tasolla ja YK-asesaantotasolla. Ajattelen esimerkiksi kaikkia EU- ja YKn asesaartoja. Niillähän pyritään estämään vienti kansalliselta alueelta saaron kohteeseen, vaan toisaalta siinä myös pyritään valvomaan sitä tällaista transiittokuljetusta. Olemme nähneet tapauksia äskettäin, jossa tuorein tapaus korosti tätä valvonnan pulvallisuutta. Ja luulenpa, että voisimme myös sanoa, että, että meillä ei myöskään riittävästi selkeyttä siitä, että missä valtion vastuu on ja millä tavalla pitäisi suhtautua sen täytäntöönpanoon. Ehkäpä nämä voitaisiin saada enemmän selkeyttä joka saattaisi helpottaa myös näiden saartositoumusten täytäntöpanoa ja taas toisaalta saartorikkomusten estämistä. Ja aivan lyhyesti loppuun vielä tämä, tämä avun antaminen asevientivalvonnassa. 2005 EUn kevyt- ja strategia tähtää siihen, että, että vuodesta 1999 lähtien on yhä lisääntyvä määrä kevyistä ja pienaseista, jotka ovat ajautuneet Afrikkaan, ovat tulleet Keski-, Etelä- ja Kaakkois-Euroopan kasevarastoista. Ja meidän pitäisi vahvistaa aselupakäytäntöä ja siihen liittyvä mekanismi. Paljon on tehty tällä sektorilla. Meillä on ollut kaksi neuvoston päätöstä tästä avusta tuolle alueelle ja kolmas on tekeillä. Ja sitten vielä oikeastaan neljäs kohta, jos palataan tähän EUn pienasestrategiaan, niin siinä mainitaan yksi mahdollinen askel, jota voitaisiin ottaa. Ei pelkästään anneta tukea vienninvalvontaan, vaan voitaisiin edistää rakennemuutosta tietyissä teollisuus, jossa tuotetaan halpoja kevyt- ja pienaseita Eitä- ja Kaakkois-Euroopassa. Koko, asiasta, koko asiassa on kysymys muutoksen aikaansaamisesta, että, että, että tällaiset halvat asetehtaat muutettaisiin toisiin tehtäviin, koska sieltä tulee niitä halpoja aseita näin tulle alueelle. Tämä voisi olla merkittävä osa strategiaa. Tässä saataisiin myös näyttöä todellisesta toiminnasta. Ja koko konversioajatus on, on, oli tämä keskeinen osa kylmän sodan jälkeisellä sektorilla, ja sehän on ollut aikanaan merkittävä osa akateemista ja poliittista agendaa. Tänä päivänä monet tehtaat, joissa joissa kevyitä pienaseita tehtiin, ne edelleenkin tuottavat halpoja tämän tyyppisiä asioita. Nyt kun ajatellaan tätä nykyistä finanssikriisiä, näiden tehtaiden merkitys vientituottojen, vientitulon tuottajina on suurempi kuin koskaan. Ja myös se vaara, on se, että tämä houkuttelee alhaisempiin standardeihin ja lupien myöntämisiin mahdollisesti epäselville viejille saattaa kasvaa. Ehkäpä tätä taustaa vasten on aika selvittää uudelleen tätä konversioasiaa joka myös on tullut esille vuonna 2005, ja voitaisiin tutkia, millä tavalla nämä tehtaat voitaisiin muuttaa toiseen käyttöön. Kiitoksia kovasti. Thank you. And now Mr. Pötvin. Kiitos. Seuraavaksi herra Puotman. GRIP-keskuksesta, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, uh, and thank you for giving me the opportunity to be... Kiitos puheenjohtaja, kiitos, että voin tänään edustaa GRIPiä tänään täällä. Käytän puheenvuoroni ranskan kielellä ja muutama sekunti nyt on varmaan tarpeen, jotta saatte kuulokkeet korville. Euh, Euroopan unionin yksi tärkeimmistä alueellista organisaatioista, joka on tunnustanut pienaseiden riskin olevan turvallisuusvaara, mutta vaara myös monien maailman alueiden turvalli- kehitykselle. Euroopan unioni on jäsenvaltioidensa kanssa on jo 20 vuoden, 20 vuoden ajan tehnyt aloitteita, joilla on pyritty vähentämään pienasenteiden kertymistä ja leviämistä, ja jotta pystyttäisiin myös vähentämään varastoja ja ja ratkaista näihin liittyviä ongelmia. Vuonna 2005 Euroopan unioni hyväksyi strategian, jonka kautta jäsenellään toimeja globaaliin toimintaohjelmaan, jotta saataisiin lisää johdonmukaisuutta eri turvallisuus- ja kehityspolitiikkojen osa-alueille. Strategia liittyy kaksi akselia. Ensimmäinen liittyy moneen keskisyyden edistämiseen vahvistamalla välineitä ja sääntelyä kansainvälisellä ja alueellisella asu, alu, tasolla, niin kuin täällä on osoitettu. Tässä pyritään Brysselin, Brysselistä käsin edistämään omaa Eh, asevientivalvonta. Toinen lähestymistapa koskee tukitoimia näille alueille eri aloitteiden kautta. Ja tähän lukeutuvat myös muun mm. muassa vakausväline ja Euroopan kehitysrahasto. Vuonna 2005 jo hyväksyttiin väline, koski euro, Saharan e- eteläpuolista Afrikkaa ja toinen Itä- ja Kaakkois-Euroopan. Otan huomioon sen, että näissä maissa olevat asevarastot ovat usein virranneet Afrikkaan. Euroopan unionin ajatuksena on tehdä työtä aseiden leviämisen virran ylä- ja alapäässä ja tarkoitus on toimia sekä reaktiivisesti että ennaltaehkäisevästi mitä tulee tukitoimiin, Euroopan unionilla on ollut hyvin monenlaisia ja vaikuttaviakin välineitä käytössään ja Euroopan unionista onkin tullut tärkeä ja välttämätön toimija pienaseiden leviämisen estä. Ja nämä Siinä on yhdistetty aloitteita, jotka ovat lyhyitä aikaisia, kuten DDR, RSS, aseiden tuhoaminen ja pitkän aikavälin toimia jossa esimerkiksi vahvistetaan instituutioita ja, ja organisaatioita, kun toista, taistellaan pienaseita vastaan. Tähän on, tässä on muistettava CDAO, CAC Afrikassa ja CSAC Euro, Itä- ja Kaakkois-Euroopassa. Euroopan unionin strategian heikkous on kuitenkin siinä, että siinä keskitytään niin sanottuun laittomaan leviämiseen ja näin vedetään keinotekoinen viiva laillisen ja laitomman kaupan välille. Kuitenkin suuri enemmistö pienaseista maailmassa on tuotettu teollisesti, täysin laillisesti ja valvotusti. Ne kuitenkin sitten saattavat joutua laittomiin käsiin johtuen siitä, että valvonta tai sääntely on joko olematonta tai huonosti toimivaa niin sanotun laittoman leviämisen torjuminen edellyttää laillisesti tuotettujen aseiden valvonnan parantamista niin, ettei ne joutuisi laittomalle puolelle. Sen lisäksi, että Euroopan unioni vie maailmaa monenkeskisyyttä ja tukea, tukitoimia aseiden leviämisen torjunnan alalla, EU vie myös itse pienaseita. Euroopan unionin yksi kaikkein tärkeimmistä tuottajista ja, ja viejistä tällä alalla. Euroopan unionin jäsenvaltioista viedään pienaseita ja ammuksia yli kahdella miljardilla eurolla vuosittain ja tällä alalla Euroopan politiikan koordinaatio on vielä riittämätöntä. Kaksi aloitetta on tehty tässä asiassa yhteisten kantojen kautta. Ensimmäinen koskee aseviennin valvontaa ja toinen asekauppaa, mutta toistaiseksi nämä välineet, näiden välineiden tehokkuus riippuu vielä jäsenvaltioiden halusta ja kyvystä siirtää päätökset osaksi kansallista lainsäädäntöä. Edelleen Euroopan unionin tasolla puuttuu koordinaatiota euroaseviennissä eh, aseviennissä ja tämä rajoittaa politiikan harmonisointia ja eh, toimien eh, sopimista tämän strategian kanssa koskien tätä vuonna 2005 strategiaa onkin joskus vähän vaikea ymmärtää, kuinka pienaseita viedään maihin, jotka samaan aikaan hyötyvät strategian mukaisista tukitoimista. Miksi on, on, edelleen on ihmeellistä, että pienaseita viedään tiettyihin maihin, jotka ovat strategian kohdemaina olevien maiden naapurimaita ja joissa on jo valmiiksi valtavat asevarastot ja joissa on hyvin merkittävä vaara, että nämä aseet joutuvat noille, noille konfliktialueille. Sama kommentti koskee EUn saartoa, asesaartoa, niin kuin täällä edellinen puhujakin totesi. 27 jäsenvaltiota ovat ensin tehneet yhden päätöksen ja sitten kunkin jäsenvaltion tehtävänä on ottaa se osaksi omaa lainsäädäntöä ja soveltaa sitä. Tästä esimerkkinä venäläinen alus, jonka Kyproksen viranomaiset päästivät jatkamaan matkaansa Syyriaan ammuslastissa. Tämä osoittaa, että ei ole Euroopan tasolla mitään mahdollisuuksia valvoa tai, tai rangaista mahdollisista sääntöjen rikkomuksista. Edelleen mikäli Euroopan unioni pyrkii ehkäisemään aseiden leviämistä, voitaisiin ryhtyä useisiin laitteisiin strategian puitteissa ja eurooppalaisten aseiden viennin osalta, suhteen. Strategian osalta on erittäin tärkeää, että Euroopan unioni jatkaa toimintaansa monenkeskisyyden edistämisessä. Tässä suhteessa 27 jäsenvaltion poliittinen tahto tulee koetukselle tulevissa konferenssissa, jossa neuvotellaan asekauppasopimuksesta, koska täällä on joitakin jäsenvaltioita, jotka suhteutuvat kylmäkiiskoisesti ammusten ja pienaseiden eh, sisällyttämiseen sopimuksen tukitoimien osalta olisi korostettava käytännönläheisiä aloitteita, joissa keskitytään pienaseiden varastojen hallinnoinnin parantamiseen ja niiden tuhoamiseen. Tämän toinen tärkeä asia on se, että vahvistetaan kansallisia ja alueiden, ala-alueiden kapasiteettia pienaseiden leviämisen torjumiseksi, erityisesti Afrikassa. Näiden toimien vaikutuksia lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä on ehkä vaikea arvioida, mutta on silti tärkeää, että Euroopan unioni jatkaa ta- toimintaansa, koska se on yksi ainoista tahoista, joka tämän tyyppistä tukea antaa. Yleisesti ottaen nyt kun yli kymmenen vuotta on jo annettu eurooppalaista tukea ja kansainvälistä tukea pienaseiden leviämisen välttämiseksi olisi jo analysoitava, mitä tähän asti on saatu aikaan ja mitä oppia siitä voidaan ottaa tulevaisuutta ajatellen. Tämä on sitäkin tärkeämpää, kun ajatellaan, että tulevassa, tulevalla asekauppasopimuksella on luultavasti seurauksena se, että alkaa uusi, uusi tuki ja yhteistyön sykli kansainvälisellä tasolla Euroopan unionin on pohdittava strategiaansa kokonaisuudessaan, ovatko toiminta-akselit oikeita, ovatko prioriteettialueet oikeita, ovatko ne ainoita, joiden on hyödyttävä tästä toimesta, kuinka voitaisiin paremmin koordinoida eri jäsenvaltioiden tekemiä aloitteita unionin aloitteiden kanssa ja kuinka Euroopan unioni voisi tehdä strategiastaan asianmukaisempaa vahvistamalla sen jäsentämistä ja koordinointia jäsenvaltioiden aseviennin kanssa. Tällä hetkellä vaikuttaa eh, toiveajattelulta, eh, että saataisiin aikaan kollegiaalinen päätös Euroopan unionin tasolla aseviennistä, mutta kuitenkin on paljon konkreettisia aloitteita, joihin voitaisiin ryhtyä, jotta voitaisiin välttää laittomien pienaseiden leviämistä. 27 jäsenvaltiota voisi esimerkiksi vaatia että eurooppalaisten pienaseiden tuojamaat tuhoaisivat joka kerta, kun ostavat uusia aseita, vastaavan määrä vanhoja aseita. Tämä niin sanottu uutta vanhaa vastaan lause, lauseke, jota Saksa vaatii, on vaatinut jo vuodesta 2003 alkaen, estäisi leviämisen räjähdysmäisen kasvun. Toistaiseksi tätä todella vain soveltaa yksi jäsenvaltio, mutta jos kaikki sitä soveltaisivat, tällä voisi olla vaikutusta, koska Euroopan aseteollisuus on niin merkittävä maailmanlaajuisesti, olisi vaikka vaikea tuojamaalle kieltäytyä tästä lausekkeesta tai hankkia aseita muualta. Parempi eurooppalaisten aseiden vienti voisi ottaa huomioon myös luettelon laatimisen koskien niitä maita, jotka ovat Euroopan unionin strategian kohteena. Ja olisi myös luettelo maista, jotka ovat riskaapelejä niin siinä mielessä, että niistä saataisi aseet joutua näille, näille strategian kohden maille. Näin voitaisiin välttää, että ei kävisi niin, että jäsenvaltiot vievät aseita maahan, joka samaan aikaan nauttii EUn tukitoimista. Edelleen olisi laadittava yhteinen tietopankki, jossa kaikista jäsenvaltioista saataisiin tiedot maista, joissa on tapahtunut aseiden joutumista äh, väärin käsiin ja niitä on viety äh, maihin, jotka ovat selkkausalueita tai arkaluontoisia alueita. Näin voitaisiin analysointia tehdä paremmin ja harmonisoida päätöksiä. Euroopan unionin olisi pohdittava omien asesaartojensa valvontamekanismeja. Edelleen olisi tuettava voimakkaammin asiantuntijapaneeleja, joiden tehtävänä on valvoa YK asesaartoja. Niiden toiminta on joidenkin jäsenvaltioiden kyseenalaistama. Nämä toimet ovat sitäkin tärkeämpiä, kun otetaan huomioon, että asesaarron kohteena olevat maat ovat usein myös Euroopan unionin strategian kohdemaita. Edelleen maissa, joissa kevyet asiat ovat suuri ongelma. Asekauppiaiden rooli on keskeinen. Monet näistä toimijoista, jotka toimivat laillisen ja laittoman maailman rajamailla, ovat eurooppalaisia, Euroopan kansalaisia. Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden olisi kiireellisesti täytäntöönpantava tehokkaasti yhteisiä kantoja asekauppaa koskien ja ryhdyttävä tarvittaviin toimiin, jotta eurooppalaiset toimijat, äh, että niitä valvottaisiin ja tarvittaessa rangaistaisiin tehokkaasti. Haluaisin todeta vielä, että, euro, että kun pyritään torjumaan näitä aseita, on vahvistettava ennaltaehkäisevää äh, puolta. Muussa tapauksessa Euroopan unionin kevyiden aseiden tor- leviämisen torjuminen rajoittuu vain siihen, että siivotaan jo saatuja vahinkoja. Thank you so much. Uh, I'd like to... Kiitoksia oikein kovasti. Haluan kiittää kaikkia puhujamme siitä omistautuneesta tavasta, jolla he lähestyivät tätä aihetta. Viesti oli vakava. Me tiedämme, kuinka tuhoavat nämä luvut todella ovat. Ensivaikutelmani on se, että voitte toki korjata, jos olen väärässä. Noin kymmenen vuotta sitten arviot olivat noin 600 miljoonaa pienasetta liikkeellä. Ja nyt arviot ovat luokkaa 900 miljoonaa. Eli edistys on ollut aika lailla käänteistä. Takapakkiahan tässä on otettu. Arvostan erityisesti viimeisimmän puhujamme äh, rakentavaa lähestymistapaa. Nimenomaan pitäisi keskittyä ehdotuksiin ja siihen, mitä EU voisi tehdä yksi pääongelmista jäsenvaltioiden välisessä yhteistyössä. He toki pitää erottaa laillinen ja laiton kauppa toisestaan. Kun otamme huomioon sen, että noin kaksi miljardia dollaria aseita kuljetetaan jäsenvaltiosta toiseen. Yksi kommentti liittyy siihen, että meillä pitäisi olla koordinoitu lähestymistapa suhteissamme kolmansiin maihin. Tämä pätee myös laittomaan asekauppaan. Nyt kollega Koppa, olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. Mikrofoni they gave us the full picture of the situation on the ground about small and light weapons. Uh, Mikrofoni. I have to leave to... Pahoittelen, että minun täytyy mennä toiseen valiokuntaan äänestämään, joten kenties en voi kuulla kaikkia vastauksia, mutta minulla olisi kolme kysymystä, jotka haluaisin esittää ja toivottavasti ehdin kuunnella myös vastaukset. Ensinnäkin, me tiedämme, että suurin osa aseista joilla käydään laitonta kauppaa, on alkujaan laillisen kaupan tulosta. Mitkä olisivat mahdollisesti tehokkaita toimia niin, että ei kävisi niin, että laillisesti kaupatut aset päätyvät sitten pimeille markkinoille? Toinen kysymys. Mikä vaikutus voi olla niillä ponnistelulla, joita teemme laittoman kaupan kitkemiseksi konfliktialueilla ja miten tämä voisi käytännössä näkyä vaikutuksena? Ajattelen tässä YK on perinteisten aseiden rekisteriä. Me tiedämme, että viime vuosina asekaupasta on raportoitu pienenevien lukujen muodossa. Katsotteko, että on vaihtoehtoisia mekanismeja sille rekisterille, joka voisi kuitenkin taata avoimuuden ja seurattavuuden, asekaupan seurannan? Olisiko mahdollista rakentaa aiemmille toimille, joista on saatu jo kokemusta, niin että toimittaisiin alueellisella ja paikallisemmalla tasolla. Miten tämä voisi vaikuttaa erityisesti pienaseisiin ja kevyen aseistuksen? Kiitos. Madame Gomez. Kiitos. Edustaja Gomes. I'll make it very short to make... Hyvin lyhyeksi, lyhyesti, jotta ehditte myös vastaa minun kysymykseen, niin haluan kiittää teitä kaikkia tästä kovin kattavasta briefauksesta, jossa me, jota me saimme kuulla. Ja käsityksenne teidän puheistanne on kovin, olen kovin, kovin huolissani. Kuten puheenjohtaja äsken sanoi, meillä on, olemme oikeastaan menneet Äh, taaksepäin tämän leviämisen osalta. Ja huolimatta kaikista välineistä, joita olemme rakentaneet, rakentaneet emme ole kovin tehokkaasti niitä panneet täytäntöön. Stra- ei sekä strategian että, että käytännön sääntöjen osalta. Minusta pitäisi olla, prioriteettina pitäisi olla meidän tulevissa suosituksissamme tästäkin kuulemistilaisuudesta AFETille, että prioriteetti pitäisi antaa raportoinnille siitä, miten pannaan täytäntöön tätä ää, asevientisäädöstä ja taas toisaalta sitä strategiaa, joilla pyritään hillitsemään kevyiden ja pienaseiden leviämistä. Olen muistavina, että Tämä tietenkin vaatii, tai luultavasti vaatii myös perusteellista tutkimusta niistä käytänteistä, joita edelleen harjoitetaan jäsenmaissa, jossa ei välttämättä viedä niin kattavasti kuin Italiassa, mutta silti muistelen, että vuonna 2008 havaitsin, että että kun silloin kun tämä käytännön sääntö ei ollut, vielä, ei ollut vielä kovinkaan sitova, vaan se oli pikemminkin vapaaehtoiselta pohjalta toimiva, havaitsin, että minä oma maani oli, oma maani Portugal oli viemässä, vei aseita, vaikka kuitenkin tämä käytännössä nyt olemassa, mutta se oli mutta sitten siitä, se irrotettiin tavallaan puolustusministeriöstä ja sitten poliisihallinto, joka oli täysin ulkona tästä kuviosta. Mutta kukaan ei oikein tiedäkään, mitä tässä tapahtui. Siitä, ei, siitä silloin saatu selvästi näkyvää juttua. Niin kuin herra Bromley puhui, niin tärkeää on ryhtyä syytetoimiin näitä laittomia kauppiaita tai sitten laillisia kauppiaita vastaan. Kyllä me, minusta me tarvitsemme, meidän täytyy tehdä enemmän kuin mitä aikaisemmin olemme tehneet. Ja parlamentin tehtävä on valvoa näiden välineiden täytäntöönpanoa, koska mikäs vieläkään niillä on, ellei niitä käytetä. Tai niitä oikeastaan väärinkäytetään hyvinkin moninaisilla tavoilla. Kysyisinkin puhujiltamme, jos he voisivat vielä kertoa niistä ristiriidoista, joita olette nähneet yhtäältä siinä, kun yritetään panna täytäntöön YK on tätä ohjelma, ohjelmaa. Muistan myös, että, että, että taktisesti tässä on ollut melkoinenkin ristiriita. Mikä on teidän arvionne tästä tilanteesta? Ja millä tavalla me voisimme tehokkaasti päästä tähän asevientiverotavoitteeseen? Miten pääsemme, pääsemme asekauppasopimukseen tehokkaammalla tavalla? Ja sitten täytyy myös muistaa naapurusto, ja laittoman ja laillisen asekaupan toiminta. Aikoinaan komissio teki jotakin hyvää työtä silloin, kun Daniela Vigorado oli paikalla, mutta en tiedä, en usko, että mitään on tehty. Tässä oli oikeastaan konflikti komissiossa ja neuvostossa jonkin aikaa, joka vei jopa tuomistoimenkin, joka sitten halvaannut komission toiminnan. Ehkäpä tätä, tämä voitaisiin osoittaa Rova Kanslandille, missä me olemme tässä toimessa, joka piti hoitaa tämän tuomioistuimen päätöksen pohjalta, että saataisiin aloitteellinen rooli tällaisen kapasiteetin rakentamisessa Afrikan kumppanimaiden kanssa, jossa voitaisiin vaikuttaa aseiden virtaa, jonka kaikki näkevät Siihen kuuluu myös joukkotuhoasiat. Thank you. Who else would, would like... Kuka vielä haluaisi kommentoida tai esittää kysymyksen? Please. If there are no, who... Jos kysymyksiä ei ole, niin pyytäisin asiantuntijoitamme kommentoimaan kuultuja kysymyksiä. Okay, uh... Let me tackle a couple. Okei, okay, ehkäpä puuttuisin muutamaan kysymykseen, jotka ovat mielestäni varsin tärkeitä. Aloitaapan tällä viimeisellä ATTllä siis. Tässä on käyty jonkun verran keskustelua. On tärkeää muistaa, että YK on toimintaohjelma keskittyy pienaseisiin ja kevyisiin asioihin. Se on oikeastaan aika paljon laajempaa kuin mahdollinen asesopimus, joka keskittyy eh, valtioiden välisiin kauppatoimiin. Tämä on huolima, tärkeää huolimatta siitä, mikä tulee olemaan vuoden kesä, kesän 2012 tulosta. On tärkeää keskittyä näihin asioihin on toimintaohjelmassa, jotka eivät sisälly att -hän. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka liittyvät eh, eh, valvontaan, yleiseen tietoisuuteen, konfliktin jatkeisiin toimiin – ja sitten jäljittämisiin, merkintään ja valmistajien kirjaamiseen. On paljon tekijöitä, jotka edeltävät tai sopimusta tai sitten tuovat kuvioon sen jälkeen. On muitakin tärkeitä oppeja, joita olemme saaneet tästä prosessista kun lähdemme jatkamaan näitä ATT-neuvotteluja. Yksi niistä on puute, selvästi vertais, äh, bench, benchmarkkimenetelmän puuttuminen ja myös oma seurantaprosessi on heikentynyt. Ehkäpä meidän ei ole syytä hankkia mitään he, he, heikkoa ATT, jolla ei ole mitään valvontamekanismia, ei mitään benchmarkin raportointia. Ehkäpä jopa tällainen pieni täytäntöönpano tukiyksikkö tai sihteeristö olisi hyvä, koska tämä juridisesti sitova, äh, sitova, sitova toimi vaatii kuitenkin tukea. Sitten itse ETA-ATTstä äh, tässä on prosessi, äh, meillä on tämä diplomaattinen prosessi, ja, ja saattaa kiinnittää siitä huomiota pois tästä toimintaohjelmasta. Meidän täytyy huolehtia siitä, että, että, että, että huomio ei heik, poistu kevyesti epien aseista. Eräät maat ajavat tätä, mutta sillä saattaa aika rajallinen arvo. Tämäkin on tietynlainen selkeä kriteeri. Sitten muutama asia ammuksista. Am, am, ammusten äh, jäljittäminen erityisesti konfliktialueilla. Tämä on hyvin tärkeä asia. Me olemme tehneet jonkin verran pilottiprojekteja Itä-Afrikassa. Erityisesti sen selvitettiin, miten voidaan oppia siitä, millä tavalla jäljittää aseiden kiertäminen ja sen ajautuminen, niiden ajautuminen konfliktialueille. On eräitä kiinnostavia näkökohtia tässä yhteydessä. Noin puol- reilu puolet kaupasta, siis tästä kahdeksasta miljardista dollarista vuosittain, niin reilu puolet on siis ammuksista. Ja ammukset ovat huomattava. Niillä on kuitenkin lyhyt elinkaari, Ja niin ikään on aika vähän itse välittäjiä tässä prosessissa ammusten kaupassa, joka siirtyy valmistajalta sitten lopulliselle loppukäyttäjälle. Ja siksi keskittyminen aseiden ja käytön ja varastojen jäljittämiseen. Siinä saadaan myös selville laittoman kaupan lähte. Itä-Afrikassa on aika sel- selvää tämä identifiointi Siellähän rikotaan ihmisoikeuksia, siellä on paljon väkivaltaa poliisotilaallisista ryhmien toimesta. Ja tämä tietenkin riippuu myös ammusten käytettävyydestä silloin, kun, silloin, kun tätä löyt, jollei sitä ammuksia löydy, niin silloin nämä ryhmät ovat, toimivat hieman varovaisemmin. Ja silloin siviiliuhreja syntyy vähemmän. Tämä on vain yhdestä konfliktista, mutta tämä saattaa olla tärkeä havainto muitakin alueita silmällä pitäen ja olisi myös mahdollista, koska ammukset voidaan jäljittää, myös aseet voidaan jäljittää. Silloin voitaisiin äh, painottaa niitä lähteitä, jotka menevät Itä-Afrikkaan ja missä määrin myös kansainväliset turvallisuusviranomaiset, poliisit ja äh, asevoimat ovat olleet äh, ammusten lähteinä sellaisille ryhmille, jotka eivät ole valtion elimiä. Tämä, myös, tämä on osa tätä vuotoprosessia. Ehkä voitaisiin tässä toimia samalla tavalla. Me olemme toimineet tässä, tässä suhteessa vasta parilla alueella, mutta tämä voisi olla hyödyllinen muidenkin kannalta. Ehkäpä vielä pari sanaa. On selvä silloin, kun puhutaan äh, kevyistä ja pienaseista, siinähän on kyse, kyse ketjusta, äh, valmistaja, vienti, ensikäyttäjä, sitten toinen tai kolmas käyttäjä. On monia piste, kohtia tässä, tässä ketjussa, jossa poikkeama saattaa tapahtua. On, tässä on tehty jonkin verran työtä kauppiaiden kohdalla, lisääkin tarvitaan. En usko, että meillä on selkeää kuvaa siitä, mikä osa tästä ketjusta on se haavoittuvin lenkki. Ja sehän saattaa olla mikä tahansa vuotava reikä tai porsan reikä. Ja jos tukitaan se, niin se vuoto saattaa syntyä jossain muualla on tärkeää puuttua kaikkiin mahdollisiin lenkkeihin tässä ketjussa. Ja minä painottaisin erityisesti sitä verifiointia, jota tehdään jonkin verran vieneissä, mutta ei kaikilla, kaikissa Euroopan maissa suinkaan. Ja sitten tällainen yksinkertainen harmonointi, sertifiointi ja verifiointi loppukäyttäjien osalta joissakin tapauksissa on mahdollista, tämä loppu loppukäyttäjät on jossakin paikoissa sertifioitu, ja tämä on oikeastaan aika, aika pienen kustannuksen operaatio, mutta kollegoillani varmasti on enemmän sanottavaa. Thank you. Please. Uh, Kiitos. Onko vielä kommentteja? Mr. Bramley. Just, I mean, as, as Keith said. Aivan niin kuin Keith totesi, mikä kohta tässä ketjussa on vuotoalttein. Small Arms Surveyn yhteydessä tekemäni työn pohjalta varmaankin voidaan sanoa, että vuotia tapahtuu joko toimituksen aikana tai sen jälkeen, niin sitten toimituksen jälkeinen vuoto kenties on todennäköisin, kun ajattelemme Sudania, Chadia, Keski-Afrikan tasavaltaa. Usein Aseet on aivan legitiimisti toimitettu maan hallitukselle ja sitten korruption takia varastot vuotavat, tai sitten tämä on ihan toimintatapa valtiotasolla. Aseita on toimitettu kapinallisryhmittymien haltuun. On myös raportoitu siitä, että äh, asiakirjoja on väärennetty. Meillä on kyllä selkeä poliittinen malli, jonka mukaan toimimme Meillä on sertifioinnin todentamista, verifiointeja. Toki on kuljettajia ja kauppiaita, jotka ovat sitten hämärämiehiä. Mutta voimme puhua myös varastohallinnoinnista, turvallista varastoinnista. Cedric korosti sitä, että täytyy muistaa sekä kysyntä että tarjonta. Jos nyt sitten vaikkapa Syyrian hallitus tekee päätöksen siitä, että aseita toimitetaan tietylle taholle, niin tämä on totta kai vaikea asia. Miten siihen reagoidaan? Mikä on toimintatapamme silloin, kun vaatimukset ovat vielä kaiken lisäksi legitiimejä? Aika lailla kattavasti jo kysymyksiä käsiteltiin. Sitten YK on rekisterikysymys, joka nousi esille toistaiseksi on tapahtunut vähentymistä tässä rekisteröinnissä, mutta nyt viimeisimmät luvut osoittavat, että jälleen ollaan pääsemässä eteenpäin. Lisäykset oikeastaan tulevat Etelä-Amerikasta. Siellä on ollut paljon alueellista toimintaa ja raportointia. Ja tämä on vahvistanut YK rekisterin asemaa. Tätä mallia on pyritty siirtämään myös muille maailman alueille. Kenties tämä voisi olla yksi tapa päästä eteenpäin. On jo mainittu se vaara, jonka asekauppasopimus asettaa meille niin, että tuki toimintaohjelmalle heikkenee. Niin ikään samantapainen vaara liittyy tähän YK aserekisteriin, mutta vaara on kyllä ollut tiedossa jo 90-luvulta lähtien. Kuitenkin valtio ovat, ovat keskittyneet pikemminkin tähän asekauppasopimukseen ja ovat hieman jättäneet unholaan rekisterin. Kuitenkaan asekauppasopimuksessa ja pöytäkirjoissa tätäkään ei saisi unohtaa. Mitä voidaan tehdä sille, että vahvistettaisiin YK-rekisteriä? Meillä on asiantuntijaryhmä, joka työstää tätä kysymystä ja nyt on jo korkea aika saada myös pienaset eksplisiittisesti mukaan tähän YK rekisterityöhön. Tässä on kyllä potentiaalia lisätoimille EU-tasolla niin, että tuettaisiin tätä EUn jäsenvaltioiden toimesta. Se olisi kovasti tervetullutta. Parina viime vuotena valtioilta on pyydetty näkemyksiä siitä, pitäisivätkö pienaseet, käsiaseet olla mukana tässä, ase, tässä rekisterissä? Tähän kysymykseen on vielä puututtava ja onneksi aikaakin on. Sitten avoimuus. Small Arms Survey tekee hyvää työtä, kartoittaa tilannetta ja kauppan kehittymistä. Ei pelkästään hyväksytä sitä, minkälaisia tietoja valtiot toimittavat, vaan todella tehdään kartoitustyötä. Maailmanlaajuinen kauppa totta kai on myös ilmiö, josta täytyy saada tietoja. Meidän täytyy myös identifioida kaikki hämärät tapaukset, epäselvät tapaukset, mahdolliset hallituksen hallintovirkamiehet, jotka kenties toimivat korruptoituneesti. Ja totta kai täytyy auttaa viranomaisia, jotta saataisiin parempaa tiedonvaihtoa valtioiden välille. Tässä kaikessa EU on mukana ja se voisi tehdä myös enemmänkin. Mutta totta kai kukkaronyörit ovat tiukalla tällä hetkellä, eli miten tämä tehdään sitten vähenevällä rahoituksella. Siinäpä haaste. Varmankin puheenvuoroni oli aika lailla tässä ja seuraava puhuja saa vuoron. Olkaa hyvä. Merci. Euh, Kiitoksia ensimmäisestä kysymyksestä koskien ennaltaehkäiseviä toimia, jotta voitaisiin välttää se, että, aseet, että lailliset aseet siirtyvät laittomalle puolelle. Euroopan unionilla on jo useita välineitä. Kaikkein tärkeintä Euroopan unionille on nyt se, ettei pyörää keksitä uudelleen, vaan toteutetaan olemassa olevia välineitä Euroopan unionin tasolla. sekä koskien asekauppaa, niin kuin täällä on sanottu, mutta myös koskien aseiden vientiä. On todettu, että, että Euroopan unionin kevyt aseiden viejä maat ovat lähettäneet näitä aseita kapinallisille joukoille selkkausmaissa – Tämän pitäisi saada Euroopan unionin maat pohtimaan asian. Bromley puhui täällä näistä todistuksista, jotka koskevat näitä kauppa-asiakirjoja ja saapumisasiakirjoja, jotta voitaisiin tilannetta valvoa. Kuljetuksen jälkeen nämä ovat hyvin tärkeitä asiakirjoja, ne ovat paljon enemmän kuin vain vientiasiakirjoja eivät nämä ole fyysisiä kontrolleja, vaan näiden delivery verification certificate asiakirjojen kautta saadaan aikaan tietokanta, jonka kautta voidaan sitten ryhtyä toimiin ja kieltää vienti tulevaisuudessa tämän maan kanssa tai yhteistyö tämän maan kanssa. Vielä haluaisin korostaa sitä, kuinka, tär, kuinka tärkeitä ovat mahdolliset syytteen nostamiset Euroopan kansalaisia vasteen. Tämä ei ole mielestäni ainoastaan kysymys, joka koskee pahojen poikien syyttämistä, vaan on muistettava, että tämän asiantuntijapaneelin tehtävänä ei ole nostaa syytteitä, vaan tehdä tutkimusta. Tällä on kuitenkin havaittu, että näissä asessortumaissa aina samat ihmiset, samat tahot tulevat rikkomaan saartoa. On myös tärkeää tässä asiassa olevien henkilöiden kannalta, jotta oikeus, että oikeustutkinnat voidaan suorittaa. Ja että että, että voitaisiin tuomita syylliset ja vapauttaa syyttämättä. hyvin tärkeä asia. Tämä asekauppaa koskeva kysymys olisi todella täytäntöön pantava Euroopan unionissa. Kiitoksia. So, Madame eh, Gansland, Rouva Gansland, olkaa hyvä. Yeah. If you could say something about... Jos voitte sanoa jotakin, onko tehty mitään tämän konversion edistämiseksi tehtaissa, joka tuli esille yhdessä puheenvuorossa. More, please. Tässä vielä lisäkysymys, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Ensin kysymys mahdollisesta risti-eridasta riidasta toimintaohjelman ja toisaalta asekaupasopimuksen välillä. Tämähän nousi esille myös muissa puheenvuoroissa. Kodun työryhmässä olemme katsoneet, että tarkastelukonferenssin pitäisi tutkia myös sitä, miten toimintaohjelma prosessi ja sitten asekauppasopimus voisivat tehostaa toinen toisiaan täydentävällä tavalla. Prioriteettina, jonka jo mainitsin, meidän täytyy tehostaa toimiamme varast- kattohallinnon alalla. Meillä on oltava lisämekanismeja kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla niin, että vuodot siirroissa ja siirtoluvissa saadaan kitketyksi. Jäsenvaltioiden täytyy myös käyttää Interpolin tarjoamia mahdollisuuksia hyödykseen. Kaikki tämähän voi toteutua täydentävästi keskenään täydentävästi, e- e- eikä niin, että eri toimet kilpailevat keskenään. Toiseksi esitettiin kysymys toimivaltuuksista ja oikeustapauksesta, tuomioistuin käsittelystä, joka alkoi jokunen vuosi sitten, jos nyt oikein ymmärsin, ja mikä on nyt tilanne. Tästä voitaisiin sanoa, että tämä ekovastapaus. tapaus minä ymmärsin siitä sen, että rahoitusväline ja toimivaltuus pitäisi käyttää oikeusperustan mukaisella tavalla ja tietyn toimen vakavuus huomioon ottaen. Eli kehitysinstrumentteja, kehitysalan toimia, mitä Ekovasissa haluttiin tehdä. Kyseessä olivat kehitystoimet. Ja toisaalta taas silloin, kun kyse on turvallisuusalueesta, niin siinä on taas omat järjestelynsä. Haluaisin korostaa täydentävyyttä EUn lähestymistavassa. se, mikä EUlla nyt on erityisenä toimialueenaan ja mikä on EUn suhteellinen etu, on se hyvin laaja välinekirja, joka meillä on käytössämme. En haluaisi nähdä, että tässä syntyy kilpailuasetelma esimerkiksi vakausvälineen ja toisaalta turvallisuuspuolustuspolitiikan toimien välillä, joka heijastui ekovastapaukseen, vaan pikemminkin niin, että toimittaisiin täydentävällä tavalla. Siihen me pyrimme. esimerkit, jotka omassa puheenvuorossani nostin esille, esimerkiksi vakausväline ja Interpolin toimien tukeminen. Neuvoston päätöksen perusteella olemme toimineet niin, että Etyjin alueella on esimerkiksi kitketty pienaseiden leviämistä. Tarkoitus on pyrkiä samaan päämäärään näillä eri välineillä. Missä nyt sitten mennään? Haluaisin kiinnittää huomionne puolivuosi katsaukseen, jonka me tuotamme pienasen strategian etenemisen tiimoilta. Me käymme lävitse kaiken sen, mitä on tehty ja tiedot julkaistaan, eli siinä on oikein hyvä tietolähde täytäntöönpanon tilanteesta. Sitten esitettiin kysymys that the, the, the provision in... EUn pienasestrategian äh, osa-alueesta, jossa mainitaan nimenomaan tehtaiden toiminnan muuttaminen Kaakkois-Euroopassa. Tästä aiheesta täytyy vielä jäsenvaltioiden kesken keskustella lisää asianmukaisilla foorumeilla. Kiitos. Kiitos. Varmaankin tästä aiheesta ei ole enää kommentteja, vai onko? Ei näyttäisi olevan. Yes, she's She's probably outside. Or, or we, we, we can proceed with the commission is around for the satellite system. Just to wait for one minute. Uh-huh. So there is suggestion to, to... Nyt on ehdotus, että odottelemme yhden minuutin verran. Edustaja Jättemäki tulee paikalle. She was here, yes. Hänhän oli jo paikalla. Mm-hmm. And if not, yeah. If not, we take this mm-hmm. So in order not to the waste the time. Jotta aikaa nyt ei haskattaisi, niin kenties voimme aloittaa satelliittinavigointijärjestelmä aiheella. Esittelijä. Herra Terho. Olkaa hyvä, edustaja Terho. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän samalla valiokuntaa ja aivan erityisesti varjoraportööreja, joiden kanssa meillä on ollut hyvä keskustelu tämän lausunnon laatimisesta. Johtoajatukseni, kuten selitin sitä aikaisemmin valiokunnalle, on tässä lausunnossa ollut, että puolustusaspekteja tulisi vahvistaa komission esittämässä esityksessä. Olen samalla yrittänyt etsiä tapoja ja korostaa tapoja, joilla EU voisi lisätä strategista riippumattomuuttaan tämän Galileo-järjestelmän kautta. Varjokokouksen antimena puolestaan oli yhteisymmärrys siitä, että komission raportointivastuuta parlamentille tulisi Galileo-järjestelmän suhteen kasvattaa. Näiltä linjoilta olen tehnyt muutosesityksiä joista ehkä keskeisin on kaikkein ensimmäinen Resital 2 tehty esitys, jossa painotan satelliittijärjestelmän käyttömahdollisuuksien laajuutta. Ja totean samalla, ää, kuinka järjestelmän koko potentiaali on syytä tuoda esiin. Tässä on hyvin tärkeää mielestäni painottaa järjestelmään kaksikäyttöisyyttä, dual use teknologiaa. Muissa muutosesityksissä muun muassa korostan ja kehotan hyödyntämään järjestelmän koko potentiaalia jäsenmaiden toimesta. Ja annamme, annan yksilöityjä esimerkkejä erilaisista toimialoista, jolle järjestelmä voi tuoda lisäarvoa. Edelleen pyrin esimerkiksi muutosesityksessä kolme selventämään näiden satelliittijärjestelmien tuomaa strategista hyötyä, siis riippumattomuutta ja itsenäisyyttä, mitä unioni järjestelmän pohjalta voi kasvattaa. Tämä riippumattomuus on turvallisuusalalla erityisen arvokasta – koska juuri kriisiaikana riski on suurin sille, että ulkopuolisten palveluntarjoajien järjestelmät suljetaan meiltä. Sen takia eurooppalaisten itsehallinnoima järjestelmä on erityisesti kriisiaikana erittäin arvokas. Useita muutosesityksiä on laadittu järjestelmän oman turvallisuuden ja sen turvallisuuden tärkeyden painottamiseksi nimenomaan siitä näkökulmasta, ettei järjestelmään liittyviä arkaluontoisia tietoja saa jakaa liian varmattomasti. Ja että mahdollisen tietojen vaihdon tulisi mahdollisuuksien mukaan olla kaksipuolista silloin, kun vaihdamme tietoja järjestelmästä kolmansien maiden kanssa. varjokokouksesta totesin jo, että siellä löytyy yhteisymmärrys, että haluamme lisää tietoa järjestelmästä ja myös väliraportin komissiolta järjestelmän rakentamisen etenemisestä. Tältä pohjalta on tehty muutosesitys, jossa vaaditaan väliraporttia vuonna 2015 Tämä on hyvin tärkeää paitsi meidän tiedonsaantimme kannalta, myös siksi, että se osoittaa, kuinka tärkeänä pidämme tämän arvokkaan järjestelmän kehityksen tarkkaavaista seuraamista. Vielä olen lopussa muutosesityksessä 10 tuonut esille, että on tärkeää, että sotilasasiantuntijat ja puolustusasiantuntijat voivat myös olla mukana tarkkailijoina järjestelmän hallinnoinnissa, jotta he voivat myös tarvittaessa antaa konsultaatiota järjestelmää hallinnoivalle komitealle. Näillä lyhyillä sanoilla päätän oman esitykseni ja kuuntelen mielelläni valiokunnan antamaa ja varjoesittelijöiden antamaa palautetta. Kiitos. Thank you. Kiitos. Nyt onneksi asianomaisiakin on paikalla. Edustaja Koppa, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin alkuun kiittää esittelijää siitä, että hän on ottanut pyyntöni huomioon mietinnössä niin, että saataisiin tällainen väliarvio tämä tarkistuksessa yhdeksän, niin että Euroopan parlamentti voi valvoa läheisesti ohjelman kehitystä. Yleisesti tämä lausuntoluonnos on linjassa sen keskustelun kanssa, jota olemme aiemmin käyneet valiokunnassa ja ensimmäisen varjotapaamisen johtopäätösten kanssa, vaikkakin itse olin hieman eri kannalla. On tärkeää korostaa näiden ohjelmien merkitystä strategisen riippumattomuuden näkökulmasta EU-ssa, erityisesti kriisiaikoina. Kuitenkin katson, että meidän ei pidä jättää huomiota sitä realiteettia, että me elämme eh, riippuvaisessa maailmassa. Pitäisi korostaa yhteistyötä strategisten kumppaneiden kanssa enemmän ja yhteen toimivuutta normaalitilanteessa. Ei pidä unohtaa sitä, että viime lokakuussa – venäläinen soljusraketti vei nimenomaan äh, tämän satelliitin avaruuteen. Ja tämä on merkittävä askel. Jopa yhteistyötä voidaan tehdä entisten kylmän sodan vastustajien kanssa. Tiettyjen palvelujen, Galileo-palvelujen kaksoiskäyttömahdollisuudet ovat aivan ilmiselvät. Kyseessä on kuitenkin pääasiassa eurooppalainen hanke. Olen sitä mieltä, että hallinnon pitäisi olla siviilikäsissä Euroopan unionin puitteissa. Galileo-palvelut ja erityisesti PRS pitäisi olla käytössä jäsenvaltioiden taholla silloin, kun tarvitaan turvallisuus- ja puolustustarkoitusperin näitä palveluja. Ja totta kai täytyy täysin täytäntöön panna kansainvälisen oikeuden määräykset tällä alalla. Sitten yhteistyö kolmansien maiden kanssa. Olen yhtä mieltä tarkistuksessa 4, 7 ja 8 esiin nostetuista huolista, mutta kyllä järjestelmän omavaraisuus pitäisi myös muistaa niin, että se olisi riippumaton. Pitää varmistaa, että kriisitilanteessa voimme välttää sen, että järjestelmää käytettäisiin meitä, meidän etujamme vastaan. Asetus tekstissä on mahdollisuus seurata ohjelman edistymistä, myös turvallisuuden etenemistä ja todetaan, että komissio kantaa vastuun tästä, paitsi silloin kun kyse on yhteisistä toimista vuoden 2004 määräyksen pohjalta. Tässä yhteydessä haluaisin huomauttaa, että Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen yhteisten toimien määrittely tarvitsee päivitystä. Ja nyt tällainen onkin jo tulossa. Kuitenkin pohdin sitä, voitaisiinko tehdä enemmän todellisen Galileo-turvallisuuspolitiikan aikaansaamiseksi, joka ottaisi huomioon turvasäännöt, joita täytäntöön pantaisiin kansallisella tasolla, ja olisi suuntaviivat, ohjeet pääriskien estämiseksi. Haluaisin kuulla komission näkemyksen tästä kysymyksestä. Kenties voisitte selittää, mikä on nykytilanne tällä hetkellä? Minkälainen komentorakenne on ja minkälaisia riski eh, skenaarioita on luonnehdittu ja miten niihin voidaan vastata? Kiitos. Eh, mistä? Kiitos. Edustaja Kelam, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Aion onnitella kollegat Terhoa tästä hyvin valmistelusta lausunnosta – Minulla on vain menettelytapakysymys, koska, koska mietintöhän tehdään ITRessä ja ITRE-mietintö ei ole vielä tullut julkisuuteen tietääkseni. Totta kai eihän se olisi sääntöjen vastaista. Kyllähän me, meillä voisi olla tällainen lausunto, mutta kysymys onkin siitä, olisiko se poliittisesti viisasta valmistella lausunto tie, tuntematta tai tientämättä sen päämietinnön sisältöä millä tavalla me sitten voisimme vaikuttaa siihen lähitulevaisuudessa. Mitä taas tulee tarkistuksiin ja niiden substanssiin, useimmat tarkistukset menevät oikeaan suuntaan. Niissä tuetaan EU-navigaatiosatelliittijärjestelmän käyttöä. Meidän tarkistukset esimerkiksi 2, 4, 5, 6 viittaavat äh, äh, turvallisuus- ja, teollis- äh, ja puolustussektoriin unionissa, ja se on hyvä ja viisas asia. Aikaisemmissa oma-aloitemietinnössä me olemme pyytäneet myös määritelmää tällaisista kansallisista eduista, koska edelleenkin tällaista, tällainen turvallisuus- ja puolustusosio puuttua. Eräillä alueilla, aloilla tarkistukset pitäisi spesifioida tarkemmin. Me luultavasti, meidän täytyy luultavasti painottaa julkisen sääntelypalvelun merkitystä osana näitä operaatioita tai yhtenä välineenä siinä – ja pitäisi kehittää kapasiteettia, jotta voitaisiin suojella kriittistä infrastruktuuriosioita ja turvata myös järjestelmän sutiakas toimivuus, mitä tulee mahdollisiin, mahdollisiin vihamieliseen käyttöön. Näissä palveluissa tarkistuksessa seitsemän puhutaan mahdollisista riskeistä kolmansien valtioiden osalta, me voimme löytää johdonmukaisen, johdonmukaiset juridiset sopimukset tällaisen riskin alentamiseksi. Kuitenkin uskon, että meidän pitäisi kysyä komissiolta, pyytää komissiota ryhtyä kiireesti toimiin, jotta se voisi estää avoimen DNS-järjestelmän laittoman käytön, joka sitten voisi koskea, koskea EUn vihollisia tai jopa terroristeja. Ja sitten tarkistukset yksi ja kolme Niissä painotetaan strategisen riippumattomuuden tärkeyttä, joita me voimme tukea. Me, meidän täytyy muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että pitää käynnistää valmistautuminen julkisen PRSn toimintaan, jotta saataisiin parempi hallinnointi tälle kriittiselle, kriittiselle ja hätäpalvelulle. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Valitettavasti meillä ei ole komission edustajaa paikalla. Herra Terho, kenties voitte vastata näihin kysymyksiin ja reagoida sitten ehdotuksiin. Kiitoksia. On erinomaisen tärkeää, että vaikka tämä on kaksoiskäyttöinen järjestelmä ja se on ilmiselvää, järjestelmä säilyy siviilien hallitsemana. Se on ollut koko projektin johtoajatus alusta saakka. Mm, myös strateginen riippumattomuus. Olen iloinen, että molemmat puhujat totesivat tämän ja sen merkityksen. Mutta olen myös valmis miettimään yhteistyömuotoja kolmansien maiden ja toisen, toisien satelliittijärjestelmien kanssa, miten niitä voitaisiin rakentaa. Itren mietinnön sisältö tietenkin tulee olemaan meille keskeinen. Yritämme seurata, miten tilanne valiokunnassa etenee. Lopuksi korostan jäsenmaita ajatellen, että me todella rakennamme tässä vain mahdollisuuksia, mihin sitten jäsenmaat voivat tarttua tai olla tarttumatta, kuten haluavat Kyseessä on todellakin ja tulee olemaan siviilijärjestelmä, joka on siviilien hallinnoima, mutta jossa puolustusasiantuntijalla voisi olla ehkä tarkkailijan osuus ja konsultoijan osuus. Ja äh, jäsenmaiden omaan päätäntävaltaan jää, hyödyntävätkö he näitä puolustuksellisia näkökulmia ja sitä potentiaalia, mikä tässä järjestelmässä kuitenkin täysin ilmeisesti on. Kiitoksia. Kiitos. Jos muita kommentteja ja kysymyksiä tästä aiheesta ei ole, niin voimme edetä seuraavaan aiheeseen. Neuvottelut YK asekauppasopimuksesta. Edustaja Jäätteenmäki, olkaa hyvä. Okei, okay, thank you, Mr. Chairman, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kaiken kaikkiaan 70 äh, tarkistusta on tehty That the ja olen iloinen, receives... että päätöslauselman luonnos on saanut niin paljon huomioita monelta kokeneelta kollegalta. Useimmat tarkistukset selvästikin parantavat tekstin laatua. Ja, ja me aloitimme kompromissitarkistusten laatimisen viime viikolla ja olemme lähellä loppusuoraa. Huomenna kello 10 on varjojen tapaaminen. Yleisesti ottaen haluan esittää sen kommentin, että tämän, tämä ATTn tarkoitus on säädellä huonosti valvottua laillisten aseiden kauppaa. Haluan painottaa myös sitä, että saamieni tietojen mukaan valtio, valtiot eivät neuvottelua sanktiojärjestelmästä, joka olisi osa järjestelmää tai sopimusta. Sopimuksen toimeenpano tehdään kansallisella, kansallisella tasolla ja jotta se saataisiin tehokkaaksi, on äärimmäisen tärkeää taata täysi läpinäkyvyys sen täytäntöönpanon eri vaiheissa – Tämä tarkoittaa sitä, että raportointi asekaupasta täytyy pitää avoimena ja läpinäkyvänä sen varmistamiseksi, että tietoja on käytössä kaikille kansalaisille, parlamenteille myös, haluan sen lisätä, ja myös kansalaisyhteiskunnan järjestöille. Tämä, tämä on yksi ö, sopimuksen sel, ö, keskeinen osa näemme, että, että EU on kohtuullisen kunnianhimoin tämän sopimuksen suhteen. Täytyy muistaa kuitenkin, että EU kokonaisuudessaan ei ole neuvotteluosapuoli. Sillä ei ole edes pääsyä neuvottelupöytään New Yorkissa. Se on harmin paikka. Tämä tarkoittaa sitä, että oikeastaan siellä – ei ole, siinä ei ole täysin täytäntöönpantua yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. EUn jäsenvaltiot ovat niitä, jotka neuvottelevat. And that's why also, for example, amendment. Tarkistus 67 esimerkiksi. On hieman ehdoton sanamuodoltaan. Puheenjohtaja, haluaisin kommentoida tiettyjä tarkistuksia vielä aivan lyhyesti. Haluan välttää päätöslauselmassa toistoa. Äänestän minuksella sille, että toistetaan sellaisia toiveita ja vaatimuksia, jotka ovat esillä jo muualla tekstissä. Eli kerran sanominen, sen pitäisi riittää. En haluaisi myöskään lähteä tekemään eh, tässä tekstissä listausta perinteisistä aseista. Pelkäänpä niin, että tämä voisi kääntyä tarkoitustaan vastaan. Pitkät luettelot tarkoittavat sitä, että jotakin tärkeää saattaa sieltä unohtua, eikä tarkoituksemme suinkaan ole se. Aivan erityisesti viittaan tässä tarkistukseen 35 ja 36 ja myös 9. Aivan niin kuin kohdassa kahdeksan todetaan, siinä vaadin mahdollisimman laajaa perinteisten aseiden kirjoja. Kohdassa seitsemän vaadin sitä, että asekategorioita laajennettaisiin sen suhteen, mikä on YK rekisterinpitokäytäntö. Sitähän pidetään viitekohtana sopimuksessa. Syy sille, miksi minä otin pienaseet ja kevyen aseistuksen mukaan tähän alkuperäiseen tekstiin on se, että nämä ovat ongelmallisia tiettyille valtioosapuolille. Ja ne on, ovat selkeä neuvottelukohta neuvot, kokouksessa. Ne pitäisi kuitenkin sisällyttää sopimukseen, koska pienaseet ja kevyt aseistus aiheuttaa suurta tuhoa, aivan niin kuin juuri kuulemme ja olemme keskustelleet ja tästä syystä olisi hyvä sisällyttää ne sopimukseen. Puheenjohtaja, olen tyytyväinen siitä, että tämä tärkeä aihe on otettu valiokunnan esityslistalle. Haluan myös kiittää kaikkia varjoesittelijöitä oikein hyvästä yhteistyöstä. Haluan vielä kiittää myös kansalaisjärjestöjä ja tutkimusinstituutioita – Nekin ovat antaneet oman panoksensa työhön. Mutta totta kai olemme tehneet itsenäistä työtä ja tehneet omat valintamme. Tässä se, mitä nyt tässä vaiheessa halusin sanoa ja mielelläni haluan, että jatkamme keskustelua. Tänään ja huomenna, kiitos. Kiitoksia. Ehkäpä ensimmäinen varjo, Rova Gomes. To thank colleague, uh, yes. kiittää uh, Rova Jäättimäkeä hänen tekemästään työstä. Ja tässä on yritetty sulattaa kaikki jäsenten uh, evästykset tähän paperiin. Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, mitä hän juuri kertoi meille keskustelu, joka aikaisemmin käytiin asiantuntijoiden kanssa täällä tänään äh, kevyyden ja pienaseiden kaupasta. Sekin on kovin relevantti niille keskusteluille, joita nyt käydään tästä päätöslauselmasta ja haluaisin jopa ehdottaa joitakin pieniä muutoksia – tai lisäyksiä oikeastaan tähän siihen niihin reaktioihin, joita annoin jäätemälle viime perjantaina. Perjantaina se kai oli. Nyt kun olen pohtinut niitä asioita, mitä täällä on esitetty tässä huolemistilaisuudessa tänään aikaisemmin, haluaisin sanoa kom- kom- kommenttina esittämäni kompromissitarkistuksiin nyt tämän, jäl- tämän puheenvuoron jälkeen, eh, mitä jättämä esitti. En oikein vielä pidä tästä kompromissi. Ykkönen alkaa sillä, että aseteollisuus eh, eh, on osa työpaikkojen luomista ja kasvun luomista. Tämä on erityisen tärkeä sellaisille sellaisille maille joilla on asetuotantoa. Mutta nyt kun täytyy muistaa, tämä kuulostaa samanlaiselta kuin laittomien äh, huumeiden valmistus. Nekin, sekin luo työpaikkoja. Ja sielläkin, siitäkin tulee taloudellista kasvua monella puolella maailmaa meilläkin, vaikkakin se on laitonta. Minusta se ei ole, niin kuin, ei ole validi argumentti. Saattaa olla muitakin argumentteja, kun ajatellaan tätä strategista merkitystä, joka puolustusteollisuudella on. Ehkä jotain sen suuntaista. Mutta se, että äsken juuri keskustelimme siitä, miten tärkeää on asetehtaiden muuttaminen, konversio joissakin jäsenvaltioissa, erityisesti Itä- ja Kaakkois-Euroopassa – että niistä, saat, niistä ruvettaisiin tekemään muu, muuta kuin aseita. Hyväksyisin kyllä sen sinänsä, mutta näin, tällainen argumenttihan tulee aikoiseen esitettyä, mutta minusta tämä argumentti on kyllä aika outo. Se, se on poliittisesti epäkorrekti minun mielestäni. Mitä taas tullut Kampervissi kakkoseen, ehdottaisin edelleen niiden keskustelujen pohjalta, joita käskevin mitä asiantuntijoiden kanssa, että, että tämä viittaus tavanomaisiin aseisiin on ymmärrettävää, mutta olisi hyvä myös muistaa kevyiden ja pienten asioiden rooli, koska ne on todennäköisesti vaikeinta saada palvontaan sanoisin. Luulen, että ymmärrän sen vaikeuden, joka liittyy kompromissiin kolme, koskee sanktiojärjestelmää, jota olen ehdottanut ryhmän nimissä. Ymmärrän, että tämä voisi olla aika haitallista koko ATTn ATT-neuvottelujen tavoitteita silmällä, silmällä pitäneen, koska se laukaisisi sellaisia kyllä reaktioita jo niiden joukossa, jotka eivät halua tätä viittausta, mutta ehkä voitaisiin löytää joku, joku säädetty muotoilu. Eihän se ole sanktiointeja hallituksia vastaan, jotka eivät pane täytäntöön sopimusta, vaan se on oikeastaan se on tämä maininta syytetoimista yksilöitä tai yrityksiä kohtaan – missä tahansa rikkomustapauksessa laittoman kaupan yhteydessä ja niin poispäin. Ja lopuksi kappaleessa olen kovin paljon samaa mieltä siitä, mitä erotettiin tässä kompromissa, puhuta, että ei puhuta oleellista riskistä, vaan puhutaan pelkästään riskistä. Kompromissi kuusi ehdottaisin nyt, että voitaisiin lisätä näistä kauppatoimien valvonnasta. Muita osin odotan Suomesta tapaamista. Eh, madame. Kiitos. Jana Kuu, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια. Ε, για... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin tästä asiakirjasta haluaisin kiittää tästä. Asiakirjasta on erittäin tärkeää, että annetaan vahva viesti, kun ajatellaan heinäkuun neuvotteluja. Jotta tämä operaatio voisi onnistua ja jotta saadaan aikaan asia koskeva sopimus, on tärkeää, että sopimus on oikeudellisesti sitova. Vain näin sopimuksessa on mitään mieltä. Toisekseen kaikki tavanomaiset eh, aseet on otettava mukaan, ei ainoastaan nämä aseet ja kevyet aseet. Kolmannekseen tarvitaan seurantamekanismeja ja tarvitaan valvontaa, jotta nähdään, noudatetaanko sopimusta ei tietenkään voi olla niin, että näitä sääntöjä sitten kierretään. Edelleen ne, erityisesti ne jäsenvaltiot, joilla on suuret se arsenaalit, näiden, näitä maita erityisesti on tarkkaan valvottava. Periaateehdotukset eivät minulle käy, vaikka sisältö sinänsä olisikin hyvä, mutta ne saavat aikaan loppujen lopuksi enemmän ongelmia kuin mitä ne ratkaisevat, koska loppujen lopuksi kaikki maat eivät kuitenkaan ole yhtä mieltä, eivätkä alle kirjoita sopimusta tai löytävät tapoja, joilla näitä sääntöjä voidaan kiertää. Sitten tällainen on ehdotettu useita kompromisseja. Haluaisin muistuttaa siitä, että EPPlle sopii tarkistus yksi, mutta emme hyväksy sanan muotoa, joka koskee overthrow of democratically elected governments. Ehkä tähän voitaisiin laittaa toisenlainen sana, mutta sitten kompromissi kaksi ja kolme, neljä ja kuusi käyvät meille. Sitten tämä kompromissi viisi. Voipa olla, että tämä sisältö olisi otettava päätöslauselmaan sinänsä eikä johdantokappaleen, johdantokappaleeseen. ja uskon, että Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti, meillä on tärkeää, että saamme aikaan tämän kansainvälisen sopimuksen. Tunnustamme sen, että laiton asekauppa liittyy usein terrorismiin, huumekauppaan ja muihin rikollisiin toimintoihin. Usein näissä on mukana henkilöitä, joilla on Euroopan unionin kansalaisuus. Tästä syystä on hyvin tärkeää, että sopimuksen kanssa päästään eteenpäin. Ei ainoastaan siksi, että pyritään rauhaan, vaan siksi, että aseiden laiton kauppa liittyy usean tyyppiseen rikolliseen toimintaan maailmanlaajuisesti. Nykyinen globalisaatio tietenkin helpottaa tämän tyyppisen toiminnan leviämistä. Näin ollen on tarkkaan valvottava tämän tyyppistä kaupankäyntiä. Se on aivan keskeistä, jotta voitaisiin toimia valvoa. Tässä kaikkiaan vielä kerran onnittelut esittelijälle. Madame Kronberg. Kiitos, edustaja Kronberg, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. I also... Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin olen samaa mieltä siitä, että kompromissit ovat niin tarkkaan mietittyjä. Oikeastaan kaksi peruskommenttia kompromissilinjoilla. Ensinnäkin haluan tukea Anna Gomesia siinä kommentissa, joka liittyy työpaikkojen luomisen asetten tuotantohan ei ole työpaikkojen luomista. Tämä kommentti pitäisi poistaa. Sitten kompromissi viisi. Siinä taitaa olla ongelma. Se oikeastaan johtaa huomion pois pääaiheesta. Kyse on asevirtojen sääntelystä eikä niiden pysäyttämistä, aivan niin kuin esittelijäkin totesi. On muita artikloja kuin 51. Meillä on otsakkeen seitsemän toimet. Ehdotan, että tämä 51 äänestettäisiin tarkistuksena eikä kompromissitarkistuksena. Ja sitten kommentteja kompromisseista. Kompromissi neljässä. Kenties voimme keskustella loputtomasti siitä, onko riski vai, vai huomattava riski voimakkaampi ilmaus. Meidän ehdotuksemme oli substantial risk, huomattava riski, mutta kenties tästä nyt päästään ratkaisuun. No sitten kompromissi kuusi. Olemme tyytyväisiä, että monet kommenteistamme on nyt otettu mukaan. Pitäisi olla jonkinlainen lisäys myös loppukäyttäjistä ja yrityksistä. tällainen loppukäyttäjävalvonta pitäisi jollakin tavalla tärkeänä ilmiönä kuitenkin sisällyttää tähän. No sitten muutama kommentti muista tarkistuksesta. Haluaisin tukea SDn e ja ALDEn tarkistusta 27. Ja tämähän liittyy siihen, että EU on myynyt aseita autoritaarisille äh, hallinnoille. Tämä liittyy myös tarkistukseen 28. 54. herää kysymys siitä, miksi pitäisi poiketa EUn käytännesäännöistä, kun toimitaan kansainvälisellä tasolla. Kyllähän tässä täytyy auttaa totta kai teollisuutta, mutta meillä on myös maailmanlaajuisia käytännesääntöjä, jotka mahdollisuuksien mukaan ovat myös EUn käytännesääntöjä. Näin me saisimme helpommin täytettyä työn pantavan säännöstön. No sitten 64 tarkistus ja se, että parlamentaarinen valvonta mainitaan. Tämä on hyvä ajatus. Pitäisi mainita myös kansalaisyhteiskunta ja suuri yleisö. Nekin ovat relevantteja tässä yhteydessä. EUn käytännön säännöthän ovat jo vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kesken ja neuvostokin julkaisee vuosikertomuksen aseviennistä. Eli tämä tarkistus ei huomioi nykykäytäntöjä. Lopuksi haluaisin vielä pyytää tukemaan selkeää mandaattia ATT-neuvotteluille ja tukemaan meidän tarkistustamme 59, jossa pyydetään sitä, että ATT miten täytäntöönpanoyksiköllä olisi oikeus analysoida asessiirtotietoja ja tunnistaa mahdollisia sopimusrikkomuksia ja raportoida sitten äh, äh, valtioosapuolten kokoukselle. Who else? Kiitos. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? Kenties äh, herra Della Piazza, haluatteko käyttää puheenvuoron? No. Yes, just, one, point on, on... yksi kohta, joka olisi, on tullut esille eräissä puheenvuoroissa ajatus siitä, että puhutaan avoimesti siitä, että ATTssä pitäisi näkyä myös yhteinen kanta ja sen linjaukset. Tässä on, kun tässä on näkökohtia, jotka täytyy ottaa huomioon. Yksi on se, että me haluamme, että ATT on mahdollisimman laaja ja vahva – ja sen pitäisi heijastaa myös yksiteistä kantaa käytännössä säännön pohjalta, mutta täytyy myös muistaa, että tämä teksti päätösosana luetaan monissa muissa maissa ja siellä tämä ATT-aloite on läntinen salajuoni, jolla yritetään sitten ottaa käyttöön sellaisia välineitä, joita eurooppalaiset ovat käyttäneet eurooppalaisia varten, ja jo, nyt se olisi monikansallinen viritys. Tietenkin eh, tämä ei, ei välttämättä ää, eh, eh, sitten kannusta näihin ää, siirtotarkastuksiin. Ehkä voitaisiin miettiä sitä, että jos tämä argumentti esitetään, niin silloin jo tietyllä tavalla voidaan tukea sitä kantaa, jossa kritisoidaan EUta, kun se yrittää monin, saattaa moninkeskiselle tasolle omat linjansa. So, I'm sure. Kiitos. Varmaankin esittelijä haluaa käyttää puheenvuoron. I want to thank and... Haluan kiittää. Ja huomenna kello 10 jatkamme työtämme. Ja olen varma, että löydämme, pääsemme hyvän tulokseen. Kiitos. So if no... Kiitos. Jos kukaan muu ei nyt halua käyttää puheenvuoroa, niin varmaankin voimme päätellä kokouksen nyt. Kiitos.